Bonjour. Päivää. Pyytäisin teitä istuutumaan. Ja olemme vähän hiljempääkin. Kiitos. Koska aloitamme nyt valiokuntamme kokouksen. Kyse on aluekehitysvaliokunnasta. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat paikalla ja pyytäisin nyt, että hyväksyisimme pöytäkirjan Äh, esityslistan, jos huomioita ei ole, niin lähden siitä, että pöytäkirja on hyväksytty. Tai siis esityslista ja pöytäkirjat. 4. 5. Äh, joulukuulta ja 20. tammikuulta löytyvät netistä. Ja jos kukaan ei vastusta niitä, niin lähdetään siitä, että ne on hyväksytty. Eli lähdetään siitä, että pöytäkirjat on hyväksytty. Hyvät kollegat, haluaisin muodollisesti ja mitä lämpimimmin toivottaa tervetulleeksi tänne valiokuntaamme kolme uutta kollegaa Brexitin jälkeen. Kyse on Rouva Mebarekista. Hän on S- ryhmän jäsen. Edustaja Chauffot on ID-ryhmässä ja Ralfonsi on vihreissä. Ja rouva Jema on sitoutumattomien joukossa. Haluan toivottaa myös Gozin Renew-ryhmän varajäsentenä Debare Kronenberg on vihreissä, hänkin varajäsen, ja edustaja Bushman – hän toivottavasti tekee hyvää työtä jatkossa. Meidän valiokunnassamme olemme erittäin iloisia siitä, että voimme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Kuten tiedätte, niin tänään ja huomenna valtioiden ja hallitusten johtajat kokoontuvat Charles Michelin kutsusta hakemaan yhteisymmärrystä Euroopan talousarviosta. Neuvoston puheenjohtajavaltio on esittänyt ehdotuksen, jonka te kaikki olette varmasti nähneet, ja se on teillä edessännekin. Ja te olette, siitä, te olette varmasti huomanneet, että Euroopan parlamenttiin puhemies on sanonut, ja olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan, sitä, että tämä ehdotus on erittäin kaukana siitä, mitä Eurooppa tarvitsee, jotta talousarvio olisi riittävästi rahaa rahoittamaan vanhoja politiikkoja ja uusia painopisteitä. David Sassoli on muistuttanut siitä, että Euroopan parlamentti on valmis neuvottelemaan, on ollut valmis neuvottelemaan jo vuoden 2018 marraskuusta, mutta emme voi tietenkään tukea ihan minkä tahansa kaltaista sopimusta. Ja mitä meidän aluekehitysvaliokuntaamme tulee, niin lienette yhtä, yhtä mieltä kaikki minun kanssani siitä, että me emme voi tyytyä näin tiukkaan budjettiin, joka tekee uhrauksia, kohesio, joka tekee uhrauksia kohesiopolitiikan osalta ja muutenkin suuria leikkauksia. Me olemme hyvinkin huolellisesti tutkiskelleet neuvoston puheenjohtajan ehdotusta ja olen sitä mieltä, että tämä ehdotus ei ole sen enempää tasapuolinen kuin tasa-arvoinenkaan ja edellyttää että Kyllä, ja, ja, ja on selvää, että seuraavien ohjelmakausien aikana meidän täytyy tehdä kovasti kohesiotyötäkin, ja siksi näinä tunteina ennen Euroopan neuvoston kokousta pyrimme toimimme parasta ja katsomme, mitä huomenna tapahtuu, ja sen perusteella, mitä huomenna tapahtuu, niin me äh, odotamme tätä tulosta kiinnostuneina ja koordinaattoritkin tulevat sitä keskustelemaan. Ja koordinaattorithan yksimielisesti äh, ovat äh, tehneet päätöksen siitä, että trilogi jäädytetään tähän helmikuun neuvostoon mennessä. Ja siksi haluaisin Elisa Ferralle, komissaarille, että ehdotetaan siirtymäasetusta vuodelle 2020-2021, joten me odottelemme nyt hyvin kiinnostuneina sitä, mitä tuolla Euroopan neuvostossa huolema tapahtuu, ja palaamme asiaan ää, välittömästi. Ja sitten vielä yksi tieto, se liittyy meidän Slovakian ää, matkaamme. Kaikki ne Äh, jäsenet, jotka eivät vielä ole kertoneet äh, matkalle lähtiöiden nimiä, niin tehkää se mitä pikimmiten. Olette varmaankin tai tulette piakkoin saamaan käsiin tämän vierailun ohjelman. Ja olette varmasti äh, havainneet, että ohjelmaan sisällytetään myös keskustelu hiilialueiden siirtymästä – Esimerkiksi Slovakiassa on useita alueita, joissa hiiltä vielä käytetään energialähteenä ja tapaamme muun muassa ammattiliittojen edustajia, pormestareita, alueiden johtajia. On erittäin tärkeää, että tällaisten vierailujemme, normaalien vierailujemme lisäksi ohjelmoimme myös ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä vierailuja. Ja juuri äh, tästä syystä äh, tämä hiilialueelle suuntautuva vierailumme tulee olemaan erittäin äh, antoisa, kun me keskustelemme tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Sehän on seuraavan keskustelumme aihekin. Meillähän on ehdotus, joka liittyy oikeudenmukaisen siirtymärahaston perustamiseen, ja meidän valiokuntamme on vastuuvaliokunta tämän asetuksen, tut- asetuksen tiimoilta. Ja esittelijä on Manulis Kefalucelis. Toivotan hänetkin tervetulleeksi. Ja hänellä on nyt edessään ankara vastuu tehdä yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, jotta saataisiin aikaan paras mahdollinen ehdotus, jotta oikeudenmukaisen siirtymän rahasto olisi todellakin mahdollisimman oikeudenmukainen ja mahdollisimman suorituskykyinen. Ja voin todeta, että kaikki ryhmät ovat jo lähteneet käsittelemään tätä jota kiinnostuneet tästä asetuksesta ja meillä on nyt edessämme hyvin vaativia työkuukausia ja mm, tämä työ alkaa nyt tänään iltapäivällä. Ja juuri tästä syystä olen halunnut aloittaa tämän työn kutsumalla ää, tänne vieraita. Meillä on muun muassa Elisa Ferreira, ää, jonka kanssa jo olemme keskustelleetkin, ja olemme kutsuneet tänne ää, komission esittelemään meille teknisemmin tätä asiaa ja sen jälkeen me järjestämme tänään iltapäivällä, kuten sanottu, tämän temaattisen workshopin oikeudenmukaisesta siirtymästä ja siihen liittyvästä rahastosta. Ja pyytäisin teitä kaikkia olemaan täällä paikalla, koska ne tiedot, joita me tänään saamme kuulla, tulevat olemaan erittäin tärkeitä jatkotyössämme, jotta voimme laatia omia kantojamme. Me olemme siis omistaneet tämän iltapäivän oikeudenmukaista siirtymää silmällä pitäen. Tämä on erittäin tärkeä asia meidän valiokunnallemme ja ylipäänsä Euroopan parlamentille. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on aivan uusi rahasto ja sillä on kunnianhimoinen tavoite tukea niitä alueita, joihin tämä siirtymä kohti ilmastoneutraaliutta koskee kaikkein eniten. Ja Anna Wagner, jota to, jonka toivotan tervetulleeksi, on täällä instituution välisenä koordinaattorina ja hän on vastuussa tästä aihekokonaisuudesta. Hän esittelee meille tämän ehdotuksen ja annankin hänelle puheenvuoron välittömästi. Thank you, Chair. Um, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvät jäsenet. Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden kertoa teille vähän enemmän tästä aiheesta ja kuunnella keskustelua tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta komission ehdotuksen jälkeen. Tämä on tärkeä mahdollisuus meille esitellä tämä ja samalla kuunnella sitä, mitä ajatuksia, kysymyksiä tämä ehdotus herättää ja aihe laajemminkin. Minä pyrkisin antamaan vähän yksityiskohtaisempaa tietoa sen lisäksi, mistä keskustelitte jo komission jäseneni kanssa tästä aiheesta. Tähän liittyen haluaisin vähän esitellä jo tätä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa. Se liittyy oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin, joka liittyy vihreän kehityksen ohjelman investointiosioon. Tämä ohjelmahan esitettiin joulukuussa komission toimesta ja nyt pyritään saamaan liikkeelle noin 100 miljardia, jotta voidaan tukea niitä alueita, jotka kokevat eniten siirtymään liittyviä haasteita Euroopan unionissa. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi koostuu kolmesta pilarista. Ensimmäinen on juuri tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Tämä on se rahasto, joka tulee kohesiopolitiikan varjon alle muiden kohesiorahastojen kanssa. Toivomme, että näin saadaan 30 tai 50 miljardia euroa investointia liikkeellä, lähinnä apurahojen kautta. Toinen pilari oikeudenmukaisen siirtymän mekanismissa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston lisäksi on erityinen rahoitusjärjestelmä, joka on osa Invest EU-ohjelmaa. Tässä ohjelmassa on tarkoitus saada liikkeelle noin 45 miljardia investointeja. Lähinnä sitä kautta, että saadaan yksityisiä investoijia liikkeelle, yksityisiä toimijoita ne markkinat myös. Ja sitten kolmas pilari, se liittyy julkisen sektorin lainajärjestelyihin EIPn kanssa yhteistyössä. Siinä on laina ja apu raha, jonkinlainen tällainen yhdistelmä, jotta saataisiin kerättyä vielä 25-30 miljardia investointia tulevien rahoituskehysten aikana. Tämä kolmannen pilarin väline pyrkii saman liikkeelle julkisen sektorin lainajärjestelyitä erityisesti. Kun puhutaan sitten näistä kolmesta pilarista, jotka liittyvät oikeudenmukaisen siirtymän järjestelmään, tärkeää on saada alueelliset oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat aikaiseksi. Niissä on sisältöön liittyen liittyvät vaatimukset oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ehdotuksen alla. Kun nämä suunnitelmat on luotu sidosryhmien toimesta jäsenvaltioiden vastuulla, saadaan mahdollisuus oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin jokaisen kolmanteen pilariin. Toisen ja kolmannen pilarin osalta pyritään saamaan laajempi alakohtainen ja maantieteellinen jakama. Ajatellen niitä alueita, jotka on todettu siirtymäsuunnitelmissa tukikelpoisiksi ja komissio hyväksyy nämä suunnitelmat. Jos siirrytään sitten katsomaan, mitä rahastolla halutaan saada aikaan ja ajatellaan sen laajuutta ja sisältöä, Tämän rahaston kautta on tarkoitus auttaa ja tukea niitä alueita, jotka kohtaavat suurimpia sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, jotka syntyvät tästä siirtymäprosessista, kun pyritään kohti ilmastoneutraalia taloutta vuoteen 2050. Kyse on siis sosiotaloudellisista haasteista, eikä suoranaisesti ilmastosiirtymästä – suora tuki ilmastosiirtymään voi toteutua energiasiirtymä välineiden kautta. Ajatellaan vaikka uudistamisrahastoajatusta. Mutta tämä on erillinen oma ajatuksensa ja tätä haluaisin todella painottaa, että tässä halutaan pyrkiä selviämään niistä kielteisistä vaikutuksista, joilla joita siirtymällä voi olla jäsenvaltioiden alueilla. Tämä nähdään siinä, että tavoite on aivan erityinen ja se on muotoiltu hyvin tarkkaan. Tässä halutaan siis puuttua yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin, joita siirtymällä on. Ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi siis luo laajemman pohjan oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle. Muut kohesipolitiikan rahastot ovat myös mukana tässä yhteistyössä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kanssa, koska kaikki ankkuroidaan kohesiopolitiikkaan. Ja näin siis noudatetaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, CPR-asetusta. Ja tämä koskee nyt siis myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa. Samalla tavoitetasolla kuin komissios, kun tämän yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen alla olevat viisi muuta vaatimusta. Ja sitten rahaston resursseista. Komission ehdotuksen mukaan unionista varataan 7,5 miljardia tuoretta rahaa. Näin on ehdotettu. Sen lisäksi, mitä komissio ehdotti vuoden 2018 monivuotisessa rahoituskehyksessä, Näitä ehdotetaan otsakkeeseen kolme, jotta voi vaan vahvistaa luonnonresursseja ja ympäristöosuutta monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ja resursseja täydennetään toimilla aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Nämä siirrot ovat ainakin puolitoista kertaisia verrattuna oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoihin jäsenvaltiokohtaisesti, eikä voida ylittää tätä summaa kolminkertaisesti. Näin, jotta saadaan huolehdittua kaikenkaikisista varoista, jotka on varattu tähän tavoitteeseen. Tarkoituksena on myös suojella kohesiopolitiikan resursseja, joita käytetään perinteiseen kohesiopolitiikkaan ja sen tavoitteisiin, ottaen huomioon kohesiopolitiikan yleiset haasteet näin sanoakseni. Ja näistä syistä nämä siirrot pidetään 20 prosentissa EAKRstä ja ESF plussasta sen kansallisista osioista, jotta on riittävät varat jäljellä tasapainoisella tapaa. Siirrettävät summat selitetään oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmissa, jotka ovat keskeiset kun toteutetaan oikeudenmukaisen siirtymärahaston toimia. Ja jos ajatellaan, minkä tyyppisiä toimia suunnitelmissa on, ne pitää esitellä siellä suunnitelmassa ja siellä pitää esittää oikeutus näille siirroille. Jos esimerkiksi puolet toimista, joita on suunniteltu, ovat sellaisia, että pyritään auttamaan työntekijöitä, työnhakijoita, niin samantyyppisiä tyyppisesti puolet pakollisesta siirrosta tulee Euroopan sosiaalirahaston varoista. Tämä on yksinkertaistettuna ajatus näiden siirtojen takana. Lisäksi tarkoituksen on huolehtia siitä, että on yhdet yhtenäiset säännöt. Ja yksi rahasumma, jota käytetään oikeudenmukaisen siirtymän rahaston mukaan. Eli ei monimutkaisempia sääntöjä, jotka vaikeuttavat täytäntöönpanoa. Siis yhdet yhtenäiset säännöt. Tämä on ehdotus. Mitä sitten tulee ajatuksen, että myöhemmin voidaan muuttaa resurssien summia? Tämä on mahdollisuus, joka on artiklojen mukaan mahdollista myöhemmin ajatellen monivuotisia rahoituskehyksiä. Budjettiviranomaiset voivat tehdä tällaisia päätöksiä. Ja sitten koesiopolitiikan yhteisrahoitusrajat pätevät samoin ja täysin noudattaen muiden koesiopolitiikan rahastojen yhteisrahoitusvaatimuksia EAKR ja ESF Plusan kanssa. Ja sitten Pari tekijää ja tavoitetta, jotka ajavat tämän tuen täytäntöönpanoa. Toisaalta pyritään auttamaan alueita, jotka muuttavat toimintaansa niin, että taloutta voidaan monimuotoistaa niin, ettei olla niin haavoittuvaisia, altistuneita tälle siirtymälle taloudellisella taloudelliselta kannalta. Toisaalta suuri osa toimista keskitetään työntekijöihin ja sosiaalisiin kysymyksiin siirtymässä niin, että voidaan huolehtia tuesta työntekijöiden uudelleen tai täydennyskoulutukseen, työnhakuun ja laajemmin, jotta voidaan huolehtia sosiaalisesta työntekijöiden osallistamisesta. Kuten näette, soveltamisala on tässä hyvin fokuksessa. ESF Plusasta ja EAKRstä tulee tekijöitä tähän mukaan ja ehdotuksessa on alueet ja alat ja toimet, joita ehdotetaan tuettavaksi. Tässä haluaisin liittää tämän laajemmin oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin, jonka mainitsin. Toisen ja kolmannen pilarin alla on, kuten mainitsin, laajempi kattavuus maantieteellisesti ja alojen osalta, jotta voidaan tukea kaikkia välttämättömiä toimia ja hankkeita, jotka ovat siis välttämättömiä, jotta voidaan huolehtia menestyksekkäästä ilmastosiirtymästä, mutta oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahan määrä on rajallinen ja siksi pyritään keskittymään tiettyihin aloihin. ja siksi soveltamisala tuen osalta on rajallisempi. Mitä sitten tulee kestävyyteen ympäristön osalta? Tämä on siellä mainittu myös, kun puhutaan maantieteellisistä alueista ja alueista, joita voidaan tukea. Haluaisin sanoa, että tässä pitää täysin noudattaa saastuttaja maksaa periaatetta. Ympäristön kestävyystoimet voivat liittyä tiettyihin tekijöihin, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan vahvistaa alueiden ympäristö ulottuvuutta. Yleensä tukea tulee kohesiopolitiikasta tiettyjen rajojen alla. Ja sitten ajatellaan tukikelpoisuutta jälleen. Oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat ovat keskeisiä, jotta voidaan todeta hankkeiden tukikelpoisuus. Tässä tarkoitan sitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, ITF-rahaston toimet pitäisi liittää niihin toimiin, joita on suunniteltu. Ne pitää kattaa ja selittää perusteluin tarpeen mukaan alueellisten oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmissa. Ja nämä toimet on saatava vaikuttamaan suoraan näiden suunnitelmien täytäntöönpanoon. Sitten ihmisille annettava tuki. Ne, jotka saavat oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tukea, ovat niitä, joihin siirtymän haasteet vaikuttavat. In terms of how the fund... Ja sitten siihen, miten tukikelpoisuus on laadittu, haluaisin painottaa sitä, että tämä sopii täysin johdonmukaisesti niihin investointeihin, jotka ovat aluekehitysrahaston ja e SF, e SF Plusan alla mahdollisia. Mutta tässä erityisesti kaksi alaa voi saada rajallisesti lisäinvestointia – tuotantoteollisuus, laajemmin yritykset ja tietty toiminta, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Mutta tämä on tiukasti ehdollista, kun ajatellaan työpaikkojen menetyksiä tai niitä työpaikkoja, jotka saattavat olla uhan alla. Ja oikeutus voidaan saada ainoastaan sit, sitä kautta, että – korvataan menetettävät työpaikat tai pyritään ylläpitämään työpaikkoja. Haluaisin tässä todeta, että nämäkin on mainittava siellä suunnitelmissa ja kaiken kaikkiaan on noudatettava voimassa olevia valtiotukisääntöjä. Mitä sitten tulee ohjelmointiin ja ehdollisuuteen? Tässä kalvossa nähdään yhteenveto keskeisestä kysymyksestä tällä hetkellä. Eli miten tämä ehdotus saadaan yhdistettyä käynnissä olemaan, olevaan suunnittelukauteen, jonka on varmasti meidän kaikkien mielestä oltava nopea. Tässä tarvitaan nyt panostusta, jotta voidaan olla varvoja, että kun koko oikeudelliset puitteet astuvat voimaan luultavasti vuoden 2021 alusta – ohjelmointi on edennyt riittävän pitkälle, jotta ohjelmat voidaan esittää silloin, kun puitteet astuvat voimaan. Ja että hankkeet voivat lähteä liikkeelle. Ja tuen saajat voivat saada tukensa. Mitä ohjelmointiin tulee? Komissio on jakanut analyysejään maa kertomusten ja sijoitussuunnitelmien osalta, jotka liittyvät suoraan oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. Ja nämä jaetaan jäsenvaltioiden käyttöön tämän kuun loppupuolella. Tässä on analyyttiset lähtökohdat sille, mitkä ovat niitä alueita, joihin tämä vaikuttaa eniten ja mitkä ovat eteen tulevat haasteet. Tämä on lähtökohta, jotta voidaan lähteä epämuodollisemmin neuvottelemaan tekijöistä, jotka liittyvät myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. Ja nämä ajatukset on syötettävä neuvotteluihin ohjelmista epämuodollisellakin tasolla. Ja tämä on saatava alueellisiin oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmiin. Ja näin saadaan pohja tuleville suunnitelmille – Ohjelmien on oltava johdonmukaisia, kun ajatellaan kansallista tasoa ja siellä tehtyä sitoumusta. Ja liittää tämä kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin. Ja siellä on myös nähtävä merkittävä erityisesti ne alueet, jotka ovat NATS 3 tai alhaisemmalla tasolla. Eli meillä on hyvin tarkka analyyttinen prosessi tässä käynnissä. Ja on löydettävä ne alueet, joihin kielteistä vaikutusta kohdistuu eniten, jotta voidaan saada selvitys aluekohtaisesti siitä, mitä toimia on suunniteltu, mistä syystä, miksi tiettyjä investointeja tulisi tehdä. Ja jotta nämä suunnitelmat voitaisiin hyväksyä rakentavassa vuoropuhelussa komission jäsenvaltioiden kesken – ja ajattelen ohjelmia, jotka saavat JTF-rahaston tuen ja nämä oikeudenmukaisen suunnitelman oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat voidaan hyväksyä. Koska tämä rahasto ja ohjelmointi ankkuroidaan täysin kohesiopolitiikan puitteisiin, niin osapuolien osallistuminen, kumppanuus ja monen tason hallinnon kunnioittaminen toteutuu täysin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen puitteissa. Tiettyjä erityisvaatimuksia on ajatellen sidosryhmien osallistumista ja sitä, miten määritellään sidosryhmien osallistuminen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmiin. Se on pakollinen osio tätä tietoa, jonka pohjalta vuoropuhelu toteutetaan. Mitä sitten tulee tähän jakon metodologiaan? Haluaisin osoittaa keskeisimmät kriteerit, jotka otetaan huomioon, kun tämä jako toteutetaan. Ja tästä listasta näette viisi tekijää. Puolet indikaattoreista periaatteessa – liittyy taloudelliseen ulottuvuuteen ja kasvihuonekaasupäästöihin alueilla. Niillä alueilla, joita tämä kaikki koskee. Ja toinen puolisko näistä indikaattoreista heijastelee työllisyyshaasteita, joihin pyritään tämän rahaston kautta puuttumaan. Kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon teollisuuslaitoksissa paljon hiiltä käyttävillä alueilla. Ja sitten on työllisyys teollisuudessa ja työllisyys hiilin ja ligniitin kaivannaisalalla. Ja lisäksi vielä turpeen ja öljyliuskeen tuotanto, jotta voidaan kattaa kaikki nämä seikat, jotka otetaan huomioon. Tietty katto on olemassa, jotta voidaan huolehtia reiluudesta ja tehokkuudesta. Ja tämä toimii tämä katto kahdella tapaa. Kaiken kaikkiaan mikään kansallinen maksu ei voi ylittää kahta miljardia euroa. Ja toinen on se, että tarvitaan kriittinen massarahoitusta. Ja näin on otettu ehdotettu vähimmäisluvuksi 6 euroa per capita. Tietyt oikaisut voidaan ottaa huomioon tässä menetelmässä. Tämä liittyy siihen, miten otetaan huomioon per capita bruttokansantulo jäsenvaltiossa, ottaen huomioon se, että pyritään keskittämään tukea vähemmän kehittyneisiin jäsenvaltioihin. Tämän menetelmän tulokset voidaan nähdä nyt. Tässä ei ole ainoastaan osuus oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, vaan sen lisäksi kaksi toisen pilarin kautta liikkeelle tulevaa asiaa. Toinen ja kolmas sektori siis julkisen sektorin lainanjärjestely ja Invest EU-ohjelman kuuluva erityisjärjestely. Haluaisin kiittää teitä huomiosta jälleen. Ja hienoa, että otatte tarkan harkinnan kohteeksi tämän ehdotuksen. Kiitos. Wagner, je vous remercie. Kiitän teitä kovasti tästä selkeästä esityksestä, Rova Wagner ja toivottavasti voitte eh, jäädä tänne vielä asiantuntijoiden esitysten päättymiseen saakka. Olen aivan varma siitä, että teillekin tulee useita kysymyksiä. Nyt haluaisin myös sanoa päivää Lambert van Nisterloille. Hän on vanha kollegamme. Suuri ilo nähdä teidät täällä taas sinähän tulet tänne ihan pian tänne etenkin, koska me järjestämme piakkoin uutta, siis koko, tätä tapaamista, jossa aivan varmasti haluat esitellä omia näkö, näkemyksiäsi, jotka liittyvät järjestöösi. Ja, ja kuulemme Euroopan kohesiosta. No niin, sitten kuulemme asiantuntijoita. Vangelis Chimas on ensimmäinen puhujamme. Hän kertoo siitä, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita hiiliintensiivisillä alueilla on. Annan puheenvuoron teille. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Odotan kaukosäädintä. Haluan ensin kiittää teitä ja Euroopan parlamentin jäseniä siitä, että minulle on annettu mahdollisuus kertoa eh, Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen tuloksista. Ja tämä eh, Puhun siis haasteista siirtymävaiheessa ja myöskin niistä mahdollisuuksista, joita syntyy, kun työllisyys ja alueelliset mahdollisuudet, jotka johtavat talouskasvuun, syntyvät. Me yhteinen tutkimuskeskus työskentelee Euroopan komission tukena. Tuemme eh, siis politiikkalohkoja tutkimustyölle ja koemme eh, tuemme DG Region ja muiden pääosastojen kollegoita. Vuonna 2017 alkaen olemme pohtineet niitä haasteita, joita hyvin hiiliriippuvaisella alueilla on, kun siirrytään ilmastoneutraaliuteen. Tässä yhteydessä olemme eh, kehittäneet hyvin voimakas, voimakkaan välineen, joka tukee hiilialueita siirtymässä ja se antaa niille teknistä ja tieteellistä tukea niin, ja myöskin mahdollisuuksia – selviytyä siirtymästä ja tilanteessa, joka uhkaa talouskasvua ja työllisyyttä. Mitä siis yritämme saada aikaan? Ja meidän täytyy ensiksi ymmärtää, mitä haasteita meillä on. Selmä on, että ilmastoneutraaliteiden siirtyminen merkitsee sitä, että tai, Siirtymällä on suuri vaikutus niihin alueihin, jotka nojaavat täysin ähm, hiileen ja yli äh, seitsemän jäsenvaltiota nojaa yli 20 prosenttia äh, hiileen. Meillä on 128 hiilikaivosta 12 jäsenmaissa ja ne tuottavat ruskohiiltä joka on noin kaksi kolmasosaa EUn hiilen kulutuksesta. Meillä on kaksi, 207 hiilivoimalaa 21 jäsenvaltiossa. Ja tämä on noin 35 prosenttia fossiilisesta eh, energiantuotannosta. Jäsenvaltiot vetävät eh, tukeensa. Ja kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat Euroopan unionin jäsenmaissa paljastavat, että 150 gigawattista, joka oli käytössä kahteen, vuonna 2016, niin eh, tullaan 105 eh, gigawattiin vuonna 2025 ja vain 55 gigawattiin vuonna 2030. Eli tämä tarkoittaa, että hiilivoimaloita poistetaan käytöstä erittäin nopeasti. Parempi käsitys me on, meillä on tämän, äh, äh, tänä kesänä, kun olemme arvioineet ilmasto- ja energiasuunnitelmia. Mitä tämä merkitsee eri alueille sitten? 250 ihmistä työllistyy suoraan hiilisektorille – 113 3500 hiililaitoksiin ja noin ähm, ja 185 000 kaivoksiin. Ja on mahdollista, että jäsenvaltioissa ähm, meidän täytyy muistaa, että 215 tuhatta ihmistä työskentelee niissä, niillä aloilla, jotka ovat epäsuorasti yhteydessä hiilialaan. Eli puoli miljoonaa tällä hetkellä työskentelee hiilisektorilla. Ja nyt ajatellaan sitä, että voimaloita otetaan pois käytöstä. Me arvi, arvioimme vuoteen 2025 mennessä noin 77 000 työpaikkaa menetetään ja vuonna 2000, vuoteen 2030 160 000 työpaikkaa. Tämä on haaste, mutta ma, myöskin tästä siirtymästä ilmastoneutraaliuteen seuraa mahdollisuuksia – mitä mahdollisuuksia on, että tämä siirtymä on oikeudenmukainen niin, että kukaan ei jää jälkeen? Meidän täytyy etsiä mallia, joilla säilytetään ja jopa lisätään työpaikkojen määrää ja laajennetaan taloudellista toimi, toimi, toimeliaisuutta. Nämä ratkaisut ovat paikallisia ja alueellisia. Ja kun suunnitellaan siirtymästrategioita alueille ja ratkaisuja, täytyy tarkastella heidän tilannettaan, kun, kun luovutaan hiilestä, täytyy ottaa huomioon taloudelliset vaikutukset, vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Täytyy myöskin pohtia, mitä uusia välineitä, kuten digitalisaatio ja eh, arvoket, arvoketjut, joita meillä on käytettävissä, me meillä, meillä ei ole ratkaisua, joka so, sopii kaikille alueille. Kunkin alueen on löydettävä sille sopivimmat ratkaisut, esimerkiksi olemassa olevien tuotantosektoreiden modernisointi, eh, kenties teknologian sopeuttaminen voi olla mahdollisuus Ja, vu- ja vuosien mittaan hiilisektorin ympärille on syntynyt teollisuutta, josta voidaan kenties juontaa uutta. Sitten eh, uudelleen työllistyminen, jos, jos nyt voidaan, toi, pyritään mini, minimoimaan rakennemuutoksen vaikutukset, täytyy tukea näitä alueita erityisesti eh, siinä, että ihmisiä koulutetaan uudelleen niin, että he, heidän taitonsa ovat sopivia uuteen talouteen. Hiilialueet eivät tietenkään ala tyhjästä. Niillä on tärkeä teollisu, teollinen perintö. Neillä, niillä on infrastruktuuria, jota voidaan käyttää edelleen. Ja niiden ihmiset, eh, jotka ovat, joilla on erityisiä taitoja, mekaanisia taitoja, he ovat työskennelleet erityisissä olosuhteissa, heillä on hyvät, hyvä kokemus ja koulutus turvallisuuskysymyksistä. Ja näitä voi käyttää muillakin aloilla, kuten kaivosalalla, mutta myöskin myös puhtaan energian teknologioissa ja esimerkiksi aurinkovoimaloissa. Hiilialueiden rakennemuutos jo tapahtuu jo. Ja o, hylätyissä hiilimainoksissa on aloitettu esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden tuotantoa. Ne ovat sikäli hyviä alueita, että niissä on korkeajänneiden johtoja ja yhteyksiä ja myöskin yleinen hyväksyntä teollisuuslaitokselle on olemassa. Niillä on siis voimavaroja ja näille ihmisille on tärkeää, että löydetään mahdollisuuksia ja uusia teknologioita, puhtaita teknologioita. Viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme pyrkineet arvioimaan, mitä puhtaan energian mahdollisuuksia näillä hiilialueilla sitten on. Ja tällä tulee olemaan energiasiirtymässä tärkeä merkitys. Olemme suorittaneet laskelmia, mitä teknistä, eh, teknisiä mahdollisuuksia on tuuli, aurinko ja bioenergia aloilla. En nyt luettele numeroita, löydätte kaikki tiedot raportistamme tuolla salin perällä on meidän raporttiamme jaossa, mutta tässä vaiheessa täytyy sanoa, että meillä on pal- paljon mahdollisuuksia. Nämä alueet voisivat tuottaa eh, vähintään puolet eh, hiilettömän talouden edellyttämästä puhtaasta energiasta. Etelä-Eurooppa, siellä on paljon potentiaalia aurinkovoimalle. Pohjois- ja Itä-Euroopassa on myöskin tuulivoimalle paljon mahdollisuuksia. Näette siis, että meillä on kaikilla, kaikille alueille yksi tai useampia puhtaan energian eh, potentiaalisia eh, lajeja. On myöskin tärkeää nähdä, että meillä on myöskin mahdollisuuksia käyttää olemassa olevaa rakennuskantaa. Ja tällä tavoin voidaan eh, pureutua energiaköyhyyteen. Keski- ja matala tuloisilla alueilla nyky, ähm, rakennuskanta ei vastaa nykyisiä energiasuosituksia. Ja jos ajattelemme hiilialueiden energiaremontointia ja ajattelemme sitä, että saataisiin asunnot nykytasolle, tämähän myöskin luo työllisyysmahdollisuuksia nyt ihmiset, niin, että ihmiset, jotka ovat aikaisemmin olleet hiilisektorilla, työllistyisivät rakennussektorille. Toinen esimerkki, joka minulla on mahdollisista työllistymispotentiaalista, esimerkki on akkuteollisuus. Akkuteollisuushan on välttämätön edellytys, koska eh, se mahdollistaa liikenteen päästöjen vähentämisen, joka on suuri päästölähde. Tällä, tässä kartassa näkyy akkutehtaiden sijoitumisalueita, alueita, joille niitä on suunnitteilla ja jo rakennettu. Ja tässä gigatehdas voi tuottaa, tarjota jopa kahdesta kolmeen tuhatta työpaikkaa. Työllisyysmahdollisuudet. Sitten, jos ajattelemme siirtymän, siirtymän tavoitteet, kun me olemme sopineet eh, uusiutuvan energian käytön tavoitteista – vuoteen 2030 315 000 työpaikkaa voi syntyä, kun otetaan käyttöön nämä hiilen vähentämiseen liittyvät mahdollisuudet vuoden 2030 skenaarion mukaan. Että, ja tämä, tämä on verrannollinen 200 000 ihmiseen, jotka ovat suoraan työssä hiilisektorilla näillä hiilialueilla. Ja, to, ja vielä viimeinen tulos, jonka haluan teille kertoa. Me, me olemme analysoineet erilaisia alueita ja pohtineet, mitä työllistämismahdollisuuksia niillä on uusiutuvien energialähteiden par, parissa. Me ryhmittelimme nämä hiilialueet kolmeen tyyppiin – meillä on sellaisia alueita, joilla on hyvin korkea potentiaali uusiutuvan energian eh, teknologian käyttöön, käyttöönottoon. Meidän pitää huoli siitä, että meillä on riittävää rahoitusta, jotta eh, tämä siirtymä voidaan toteuttaa. Sitten meillä on toinen ryhmä alueita, jossa, jossa on potentiaali, joka on hyvin samantyyppinen kuin hiilialueilla yleensä, ja siellä täytyy tiivistää tukeamme, jotta siirtymästä tulee sujuva. Ja valitettavasti seitsemän aluetta on sellaisia, jossa uusiutuvien energialähteiden tarjoamat työmahdollisuudet ovat paljon pienemmät kuin nykyiset hiili- alan työpaikat. Ja, ja nyt eh, nämä tarvitsevat eh, tukea siirtyä, siir, luodakseen työpaikkoja muilla sektoreilla. Ja toteaisin et myöskin, että meillä kustakin alueesta on saatavissa tietoa siitä, mikä niiden potentiaali on eri Eh, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotossa, mikä, mahdoll- mikä potentiaali on eh, energia, rakennuskannan energiaremontoinnissa ja minkälaisia työllisyysmahdollisuuksia voi, voidaan ajatella, että syntyisi eh, uusiutuvien energialähteiden ansiosta. Haluaisin lopuksi esittää pääviestini Selvästikin uusiutuvien energialähteiden teknologioiden käyttöönotto helpottaa siirtymää ja, ja edesauttaa työpaikkojen syntymistä entisille ma- kaivosalueille. Me, meidän täytyy ottaa mukaan siis yritykset, sääntelijät, investoijat, maankäytön suunnittelu, paikallisyhteydet ja on, ja on tärkeää saada aikaan kaikkein kestävimmät käytöt ja, ja todellakin saada aikaan mahdollisimman hyvää yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. Ja, meidän tä- ja 315 työpaikkaa vuoteen 2030 on mahdollista synnyttää. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, tohtori Tsimas, teidän esityksestänne. Siirrymme välittömästi seuraavaan puhujaan. Enrico Botta on hänen nimensä. Hän on OECDn ympäristödirektoraatista ja hän kertoo meille siirtymästrategioista ja kertoo siitä, miten voidaan edistää vihreää siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta. Hän on siis meidän kolmas asiantuntijamme – ja sen jälkeen sitten voimme keskustella. So let me also join. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kaikkia siitä, että olette järjestäneet tämän työpajan. Tämä on äärimmäisen tärkeää paitsi Euroopan koko maapallon kannalta ja kaikki olemme valmiita oppimaan toinen toisiltamme mahdollisimman paljon. Minäkin esittelen teille tutkimuksen, OECDn tekemän tutkimuksen. Ja tässä tutkimuksessahan me, meillä on oikeastaan useita rooleja, erilaisia hattuja. Ensinnäkin me pyrimme selvittämään, mitä me tiedämme tämän siirtymän vaikutuksista ja minkälaisia työntekijöitä näillä kohteena olevina sektoreilla on. Me haluamme myös hiukan selvittää, mikä on jo toiminut ja mikä ei ole toiminut. Ja kolmanneksi yritämme ymmärtää, minkälaisin ratkaisuin saisimme oikeudenmukaisen, reilun, paikallisenkin siirtymän. Joten aloitan tämän tutkimuksen ensimmäisestä osiosta, eli siitä, mitä me tiedämme matalahiilisiirtymästä jo tässä vaiheessa – tämän siirtymän vaikutuksen oletetaan olevan suhteellisen pienen. Meillä on OECDn tutkimus, jossa otetaan huomioon aika korkea hiilivero, 50, tonnia, 50 dollaria per, per, dollaria per hiilidioksiditonni, aika korkea vero siis. Ja on ajateltu, että hiiliveron vaikutus tulee olemaan noin 0,2 prosenttia työllisyyteen siis. Mutta tällä vaikutuksella en tarkoita ainoastaan menetettyjä työpaikkoja, vaan otamme huomioon myös työpaikkojen siirtymän. 0,2 prosenttia on hyvin pieni luku. Miksikö? No siksi, että esim. vuosien 1995-2005 välillä noin kaiken kaikkiaan OECD-maissa meillä oli 20 prosentin eh, työpaikka paikkojen menettämisaste, eli 0,2 prosenttia on aika pieni eh, luku, lukema. Se on pieni lukema sen vuoksi, että ne sektorit, joihin tämä vaikutus kohdistuu pahiten, eivät enää ole suurimpia työnantajia AO-maissa. Mutta vaikka tämä vaikutus onkin kaiken kaikkiaan pieni, niin se ei tarkoita sitä, etteikö vaikutus olisi hyvin ankara tietyillä sektoreilla. Hiilikaivannaistoiminta tietysti on eh, tällainen. Siellä työttömyys tulee todennäköisesti vähenemään 8 prosentilla. Tämän lisäksi muun muassa sähkön sähkösektorilla siirrytään hiilestä ja voimalasektorilla siirrytään hiilestä muihin vaihtoehtoihin. Eli tämä matalahiilisiirtymä tulee vaikuttamaan aika moninkin sektoreihin eivät ainoastaan hiili kaivannaissektoriin, vaan myös energiaintensiivisiin sektoreihin. Eikä tämä ole mikään yksinkertainen siirtymä. Tässä on kyse siitä, että ihmisten täytyy muu, siirtyä sektorilta toiselle työpaikkoja. Menetetään työpaikkoja toisaalta luodaan. Eli mitä me tiedämme näiden sektoreiden työntekijöistä? No, en oikein näe tuota kuvaakaan, mutta työvoima sekä kaivannaisteollisuudessa että energiaintensiivisessä e, teollisuudessa koostuu miehistä. Työvoima, eli miehiin tämä vaikuttaa ensin tämä siirtymä. Toiseksi Tiettyjen sektoreiden laajeneminen, kuten hiilivoimantuotanto, tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia myös naistyöntekijöille. Mahdollisuuksia, koska naisilla tulee olemaan suurempi rooli yleensä miesvaltaisilla energiasektoreilla. Tutkimusten mukaan naisten osuus on noin 35 prosenttia uudistuvien työvoimassa verrattuna 20-25 prosenttiin näissä muilla sektoreilla. Ja naiset eh, tekevät myös työtä matalahiilivoimaloissa ja he tekevät usein töitä hallintorooleissa, ei niinkään teknisen, teknisissä rooleissa. Miksi? No useitakin teorioita voidaan esittää, ehkäpä siksi, että usein mm, naisilla ei ole loppututkintoa matematiikassa, diplomi-insinööri alalla, etc. Eli tästä voidaan päätellä, että miehiin tämä vaikuttaa ensin tämä hiilisiirtymä, mutta nämä uusiutuvat tarjoavat mahdollisuuksia myös naisille. Toiseksi, mitä me tiedämme näistä työntekijöistä, joihin tämä siirtymä tulee vaikuttamaan, on se, että tietyissä maissa nämä ihmiset ovat tavallista ikääntyneempiä, erityisesti keskussuunnitelmatalouksissa. OECDssä me puhumme, pidämme näitä kustannusintensiivisinä työntekijöinä, koska heillä tulee olemaan vaikeampaa löytää uutta työpaikkaa. He todennäköisesti eivät enää osallistu koulutukseen, eivät jatko-opiskele ja usein vanhempien ikääntyneempien työntekijöiden rekrytointi on joka tapauksessa vähäisempää. Ihmiset ovat ennakkoluuloisia. Joten tästä kuvasta No tämä kuva on aika monimutkainen, en edes yritä kuvailla sitä kauhean se, yksityiskohtaisesti, mutta tähän liittyy kaksi tärkeää viestiä. Ensinnäkin siirtymä tulee vaikuttamaan sekä korkean taitotason että alhaisen taitotason työntekijöihin. Eli kun ajattelette tällaisia henkilöitä, joihin tämä siirtymä vaikuttaa, niin ei pidä ajatella, että kyse on vain niistä, joilla on alhaiset taidot, eivät kovin koulutettuja, vaan myös korkeasti koulutettuihin se tulee vaikuttamaan. Ja toiseksi siirtymässä ei ole kyse ainoastaan työpaikkojen menettämisestä, vaan myös työpaikkojen muuttumisesta. Työpaikkoja toki menee, mutta uusia luodaan, ja tämä koskee sekä korkean tietotaidon ja alhaisen osaamisen työpaikkoja. Jotta voidaan varmistaa se, että ne työntekijät, joilla on korkea osaaminen, voivat mm, siirtyä sektorilta toiselle, niin mitä taitoja heillä täytyy olla? No, se oikeastaan riippuu siitä, missä olivat töissä aiemmin ja mistä löytävät työtä seuraavaksi. Tästä näette koulutustarpeet. Eli enemmän tarvitaan taitoja liike-elämän sektorilla ja rakennussektorilla. Eli nämä koulutustaidot vaihtelevat aika paljonkin sen perusteella, ja mikä on työntekijän aiempi koulutus ja mille sektorille hän on siirtymässä seuraavaksi. Ja siksi täytyy aina yksilöidä selkeästi näitä koulutustarpeita, kun koulutusohjelmia suunnitellaan. Ja tämä tietysti liittyy näiden älykkäiden alueiden strategioihin, joista myös keskustellaan. No, me olemme keskustelleet muun muassa työpaikkojen menettämisestä hiilikaivostoiminnassa. Ja on näyttöä siitä, että muunkinlaiset energiaintensiiviset hiileen liittyvät työpaikat tulevat ö, klusteroitumaan. Neljässä Euroopan maassa on tehty tutkimuksia. Siellä on löydetty sellaisia ö, sektoreita, jotka ovat hyvinkin paikallisia. Ne liittyvät muun muassa sähkön tuotantoon ja tarjontaan. Eli monet työpaikat keskittyvät tietyille alueille, ja tämä on haaste, johon täytyy myös kiinnittää huomiota. Työntekijöiden täytyy usein muuttaa, jotta löytävät uusia työpaikkoja, ja sillä tulee tietysti olemaan vaikutuksia yhteisö- ja perheelämään. Samanaikaisesti vanhemmat työntekijät, jotka siis edustavat näitä sektoreita, niin eivät välttämättä ole kovin halukkaita muuttamaan kotikonnuiltaan. No se haasteista. Minkälaisia ratkaisuja meillä mahtaa olla? En nyt aio käydä näitä dioja läpi dia dialta, mutta voin kertoa, että me olemme tarkastelleet ää, minkälaisia koke- olemme tarkastelleet sitä, minkälaisia kokemuksia meillä on ollut aiemmista teollisen, teollisen muutoksista muutoksista ja, to, ja minkälaisia, mikä on toiminut ja mikä ei. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ensimmäinen asia siirtymässä – on se, että tarvitaan pitkän tähtäyksen suunnittelua. Nämä ovat pitkiä prosesseja. Rakenteellinen sopeutuminen hiilialueilla, hiilikaivosalueilla voi viedä 20 vuotta. Eli kun me keskustelemme eh, siitä tulevaisuudesta, jonka haluamme luoda, niin on tärkeää ottaa kaikki sidosryhmät mukaan tähän keskusteluun. Esimerkiksi Albertassa, Kanadassa – jossa tällainen oikeudenmukainen siirtymäprosessi on meneillään tällä hetkellä, niin siellä luotiin työryhmä, task force, jotta saatettiin varmistaa se, että kaikki sidosryhmät, työntekijät, työnantajat, myötävaikuttivat keskusteluun, jolla haluttiin löytää alueelle uusi tulevaisuus. Ja siksi tällaisia paikallisia strategioita, mm, tällaisilla paikallisilla strategioilla pitäisi yksilöidä uusia markkinarakoja, niche-alueita. Jos ajatellaan vaikkapa siis jos ajatellaan vaikka metalliteollisuutta, tämä matala hiilisiirtymähän on usein metalliintensiivistä, joten näillä alueilla voidaan ehkäpä ryhtyä mm, suunnata katse metalliin. Ja ja joskus vanhoista hiilikaivoksista voi tulla hiilien varastointitiloja. Ja Saksassa olemme muun muassa nähneet, että teollinen turismi, teollinen matkailu on kasvamassa. Eli entisille hiilikaivosalueille voidaan perustaa tällaisia teollisia perinnealueita, jopa Unescon perinnekohteita. Eli kun meillä on tällainen pitkän tähtäyksen visio, niin sitten tarvitaan älykkäitä politiikkoja, taitavia politiikkoja. Taitavilla, taitavilla politiikoilla halutaan yksilöidä paikallisia markkinamahdollisuuksia ja sitä, minkälaisia taitoja tarvitaan, jotta jotta voidaan täyttää uusia työpaikkoja ja toteuttaa tämä siir- siirtymä. Täytyy ottaa myös huomioon väestön ikääntyminen ja digitalisaatio, niiden edellyttämät uudet taidot. Toinen tärkeä elementti liittyy aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan. Aktiivisella työmarkkinapolitiikalla tarkoitamme kaikkia niitä politiikkoja, jotka auttavat työttömiä löytämään uusia työpaikkoja joko kouluttautumalla uudestaan tai helpottamalla työpaikkojen ja taitojen kohtaantoa. On useita poliitikkoja, jotka kuuluvat tämän ö, otsikon alle. Ensinnäkin voidaan lähteä siitä, että ihmisen täytyy oppia vaikkapa kirjoittamaan resume, CV ty- mutta tämä saattaa kuulostaa ihan naurettavalta, mutta työmarkkinoille meneminen vanhemmalla iällä on joskus usein haastavaa. Eli työpaikan hakeminen, hakemistaitoja täytyy opettaa. Ja on näyttöä siitä, että ne taidot, joita hiiliintensiivisellä sektorilla on hankittu, saattavat usein olla hyödyksi vihreissä työpaikoissa. Tietysti tarvitaan koulutusta, mutta ei tarvitse oppia kaikkea uutta alusta, vaan ehkä vaan täydentää vanhoja taitoja. Ja kun me olemme tarkkailleet näitä tapauksia, niin muun mm. muassa yrittäjätaitojen koulut, opettaminen on usein hyödyllistä. Näistä ihmisistä voi tulla itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka jäävät työttömiksi. Ja täytyy kuitenkin muistaa se, että jos halutaan patistaa sellaisia ihmisiä yrittäjiksi, jotka eivät halua, joilla ei ole yrittäjää henkisyyttä tai jotka eivät halua yrittäjäksi, niin se saattaa kyllä koitua kalliiksi. Sitten tämä kolmas elementti, se liittyy rakennepolitiikkoihin. Siirtymä tarkoittaa muun muassa sekä pääoman että työntekijöiden siirtymistä. Ja hyvin toimivat markkinat ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan varmistaa se, että työntekijät voivat ottaa vaarin uusista mahdollisuuksista. No minkälaisia politiikkoja tähän tarvitaan? Ensinnäkin olisi hyvä, jos olisi sellainen yrityksen perustamiseen rohkaiseva ympäristö, jää, että olisi helppo vaikkapa perustaa matalahiilistartup-yrityksiä. Tarvitaan sellainen ympäristö, jossa on helpompi investoida ja yrittää. Tässä, tähän liittyy aika monia politiikkoja, joita meidän täytyy siis toteuttaa. Ja kaikkihan, tarvit, kaikkihan tietysti edellyttää rahoittamista aiempien kokemusten perusteella, saneerauskokemusten perusteella, ää, aika paljon rahaa on annettu siirtymäalueiden auttamiseen, mutta kun puhutaan matalahiilisiirtymästä, niin meillä on aivan erityinen ää, mahdollisuus, koska me voimme ehkäpä hinnoitella näitä päästöjä veroin tai mu- muin keinoin, niin se on ilmastonmuutokseen valmistautumispolitiikkaa, mutta jos esimerkiksi hiilitonnin hinta on 30 euroa, eli siis vähemmän kuin se, mistä puhuttiin aiemmin, niin se tuottaisi eh, G20-maissa jopa yhden prosentin BKTstä eh, ylimääräisenä verotuloina, eli eh, yksi prosentti BKTstä, eli aika paljon rahaa. Ja Tietysti maiden täytyy itse päättää, miten tämä rahamäärä sitten käytetään, koska se riippuu monista asioista, äh, erityisistä haasteista ja niin edespäin. Mutta tämä on mahdollinen mm, varojen lähde, eli johtopäätös. Ähm, aiemmat kokemukset osoittavat, että tarvitaan äh, koko joukko erilaisia politiikkoja, jotta työntekijöiden siirtymä yhdeltä sektorilta toiselle olisi helpompaa. Tähän liittyy myös tietty sukupuoliulottuvuus ja on myös näyttöä siitä, että hiiliintensiivisillä teollisuuden aloilla on enemmän ikääntynyttä työn, työvoimaa. Ja kuten jo sanoin, niin tämä siirtymä on hyvin aluekohtaista ja siksi tarvitaan myös alueellisia toimia. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Botta. Nous allons... Kiitoksia. Aha, nyt, nyt meillä on täällä vielä kolmas asiantuntija, Gregory Ace. Hän on Bruegel-instituutista ja hän kertoo meille lainsäädäntöehdotuksesta, antaa meille siitä arvion. Olkaa hyvä. Uh, bonjour à tous. Les, uh, je vais switcher directement en anglais puisque le... Kiitos kaikille. Siirryn käyttämään englantia, koska kirjoitimme asiakirjamme parlamenttia varten englanniksi. Hyvää iltapäivää siis kaikille. Minäkin haluaisin kiittää aluekehitysvaliokuntaa kutsusta. Kiitos, että saimme valmistella näin tärkeän arvioinnin tästä komission ehdotuksesta, joka koskee oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamista. Periaatteessa tässä asiakirjassamme, joka kirjoitettiin kolmen Bryggelin kollegan kanssa, pyrimme kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin halusimme tuoda esiin tärkeimmät seikat tästä ehdotuksesta ja toiseksi antaa yhteenveto siitä, miten arvioimme tätä ehdotusta ja mitä mahdollisia parannuksia voitaisiin ehdottaa ehdotuksen parantamiseksi. Pyrin puhumaan lyhyesti näistä tärkeimmistä seikoista, koska saimme erittäin hienon ja yksityiskohtaisen alustuksen jo komissiolta. Yhteenvedonomaisesti kuitenkin, mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet tässä rahastossa? Rahaston tavoite on se, että vähennetään siirtymän vaikutusta moni muotoistamalla alueellista taloutta ja vähentämällä vaikutuksia kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Periaatteessa siis oikeudenmukaisen siirtymän rahasto antaa lähinnä apurahoja tukeakseen kolmen tyyppisiä toimia. Sosiaalista tukea ensinnäkin, siis investointia ihmisen pääomaan ja sitten investoiminen yritykseen, jotta talous saadaan liikkeelle ja sitten maansaneeraustoimet. Nämä ovat näitä toimia, joita voidaan rahoittaa oikeudenmukaisen siirtymärahaston kautta. Mitä sitten tulee sen kokoon ja siihen, mistä rahat saadaan. Komission suunnitellut, että JTF-rahasto saisi tuoretta rahaa EUn budjetista 7,5 miljardia. On mainittu, että tämä tulisi sen lisäksi, mitä komissio on ehdottanut monivuotisissa rahoituskehyksissä vuonna 2018. 7,5 miljardia euroa yhdistettäisiin pakollisiin siirtoihin EAKR ESF Plus osioista jäsenvaltioissa ja yhdistetään myös kansalliseen yhteisrahoitukseen. Eli kolme seikkaa nähdään tässä. Rahoituskapasiteetti, joka saadaan liikkeelle, voi olla jopa 50 miljardia euroa, kuten komission kollega sanoi. Mitä sitten tulee maantieteelliseen jakaumaan? Kaikki jäsenvaltiot voivat saada tukea oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, mutta rahat allokoidaan jäsenvaltioiden kesken melko monimutkaisen menetelmän kautta. Lähinnä katsotaan kahta tärkeää kriteeriä. Ensinnäkin osuutta kasvihuonekaasupäästöistä hiilintensiivisillä NOTS 2-alueilla. Jos ette tunne NOTS 2-alueita, niin sanon nopeasti, että tämä Ranskassa tarkoittaa vanhoja alueita – Espanjassa auto. Onko se autonominen alue? Miten se olikaan englanniksi? Siis NATS 2 alueet. Periaatteessa tämä osuus kasvihuonekaasupäästöistä ja sitten miten paljon työpaikkoja tällä hetkellä on hiilen ja lignitin kaivos alalla ja teollisuudessa. Mitä hankkeita sitten voidaan rahoittaa JTF-rahaston kautta? Tukikelpoisia hankkeita voidaan luokitella kolmessa eri kategoriassa. Sosiaalinen tuki, talouden elvyttäminen ja maan saneeraus. Mitkä ovat sitten ehdot, miten rahaa voidaan saada? Jäsenvaltion pitää esittää alueellinen oikeudenmukaisen suun, siirtymän suunnitelma. Jäsenvaltiot voivat näin selittää, miten rahat käytetään, osoittaa, että käytetään varat niillä alueilla, jotka eniten tarvitsevat tukea. Sitten esitettävä, että otetaan huomioon ilmaston tavoitteet kansallisella tasolla. Ja periaatteessa suunnitelman hyväksyy komissio, jotta varat voidaan jakaa jäsenvaltioille. Tässä lyhyt yhteenveto siis tästä ehdotuksesta. Nyt siirtyisin arvioomme tästä ehdotuksesta ja missä mielestämme on parantamisen mahdollisuuksia tässä asetuksessa ja missä mielestäni komission pitäisi, anteeksi parlamentin pitäisi keskittyä muuttamaan tätä ehdotusta. Me suhtaudumme melko kriittisesti tähän ehdotukseen, kuten näette. Suosituksemme tarkistukseksi eivät ole mitenkään kosmeettisia, vaan melko perinpohjaisia, koska haluamme huolehtia siitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa voidaan käyttää niiden kansalaisten eteen, jotka siirtymästä kärsivät. Ensinnäkin meistä on melko naivia tai väärin jopa esittää, että tuoretta lisärahaa saataisiin tähän rahastoon, koska me kaikki tiedämme, että nykyneuvottelut monivuotisista rahoituskehyksistä keskittyvät siihen, että pyritään konkreettiseen numeron 1, 0,6, 1,0, 7, 1,11, 1,13. Emme tiedä, mikä tämä summa on, mutta sitten kun maat ja parlamentti ovat sopineet tämän, tiedämme, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto liittyy tuohon lukuun, joten tämä koko keskustelu, onko tämä 7,5 tuoretta, miljardia tuodetta rahaa vai ei, on melko turha, koska neuvoston ehdotus on noin 240 miljardia alempana kuin parlamentin ehdotus. Tämä on ensimmäinen seikka. Toiseksi, ottaen huomioon tämä kokonaissumma, tämä tarkoittaa sitä, että 7,5 miljardia mekanisesti siirretään muista EUn ohjelmista. Ja teidän on oltava tarkkana siinä, mistä tämä raha tulee. Luultavasti kohesiopolitiikasta, ja tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin oikeudenmukaisen siirtymän rahaa on siirrettyä kohesiorahaa 7,15 miljardia kohesiopolitiikasta, joista maista. Ja meillä on arvio asiakirjassamme siitä, mistä raha tulee ja mihin menee. Me osoitamme, että raha siirretään joistain maista. Näette jäsenvaltiot siinä Italia, Espanja, Portugalia, Unkari ja annetaan sen sijaan muille Puola, Saksa, Tsekki ja Bulgaria periaatteessa. Tämä on siis tärkeä seikka huomioitavaksi. Toiseksi on tärkeää pohtia, mitä ohjelmia leikataan, koska jos ohjelmat ovat samantyyppisiä kuin ne, joita oikeudenmukaisen siirtymän rahasto rahoittaa, lopulta oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tarkoittaa vain sitä, että nimetään uudella tapaa asioita, mutta vaikutus ei paljon muutu. Ja sitten oikeudenmukaisen siirtymärahaston koko ja tavoitteet. Ensinnäkin on tärkeää todeta, että komission esityksessä ei pyritä perustelemaan tätä summaa objektiivisesti. 7,5 miljardia tulee tyhjästä ilmasta. Me tiedämme, mistä tämä tulee. Toinen asia on, että mittaaminen on hyvin hankalaa. Meidän arviomme mukaan 7,5 miljardia on riittämätöntä, jotta voidaan päästä kolmeen mainittuun tavoitteeseen sosiaalinen tuki, talouden elvyttäminen ja maan saneeraus. Asiakirjassamme osoitamme, että ainoastaan se, että tuetaan työntekijöitä, jotka menettävät siirtymän takia työnsä, käyttäisi jo tämän koko summan, joka on varattu oikeudenmukaisesti siirtymän rahastoon. Eli itf rahasto ei pysty tehokkaasti toteuttamaan näitä kolmea tavoitetta, jotka on mainittu. Siksi radikaalin ehdotuksemme, suosituksemme on se, että me palataan Euroopan parlamentin alkuperäiseen ajatukseen, jossa todella keskityttäisiin sosiaaliseen tukeen ja ehkä vähän myös maan saaneeraukseen. Tiedämme, että tämä on aika kaukaa haettu ehdotus ehkä alukehitysvaliokunnassa, mutta meistä ei ole järkevää ripotella tätä melko pientä summaa näin laajalle. Kollegat ovat viitanneet tähän, mutta että ripoteltaisiin sitä kaikkialle Eurooppaan ja millainen toimen tukemiseksi ei ole oikein. Pitäisi keskittyä enemmän vain yhteen tavoitteeseen, eli sosiaaliseen tukeen. Ja itse asiassa meidän analyysimme tukikelpoisista toimista osoittaa, että tässä on tätä päällekkäisyyttä muiden EU-ohjelmien kanssa – Eli periaatteessa kaikki tuki, kelpoinen toiminta oikeudenmukaisen siirtymärahastossa voitaisiin tukea muiden ohjelmien kautta. Ja näin jäsenvaltioiden ei tarvitsisi esittää näitä melko monimutkaisia oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmia. Siksi keskeisin suosituksemme on ensinnäkin se, että me haluamme niukentaa näitä tavoitteita Eli tukikelpoisia toimia pitää vähentää, jotta voidaan keskittää toimintaa niin, että tukikelpoisia hankkeita olisi H, I, J ja F ainoastaan. Kyse on työntekijöiden täydennys- ja jälleenkoulutuksesta, sitä, että tuetaan ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikansa ja massaneeraustoimet joten ehdotuksemme liittyvät pitkälti aseiden äsken mainitsemaan ajatukseen. Voitaisiin ehkä lisätä muita toimia, joilla sosiaalinen tuki olisi tehokkaampaa. Tässä todella OECDtä tulisi kuunnella, koska siellä oli hyviä ajatuksia siitä, miten jälleen ja täydennyskoulutus voi toteutua paremmin. Yksi asia, jonka esitämme, on se, että – tuettaisiin koulutusta työpaikalla ja on voitava selvittää tietoa myös siitä, mitä työntekijöitä tarvitaan, mitä osaamista missäkin, myös maantieteellistä jakaan ajateltava. Toinen asia on myös OECDn asiakirjan tukema ajatus, että otettaisiin mukaan jonkinlainen tulotuki näille työntekijöille, koska kuten mainittiin, ottaen huomioon ikäjakauma – Joskus ehkä olisi parempi helpottaa eläkkeelle pääsyä. Ja ehkä olisi tärkeää ajatella myös liikkuvuuteen liittyviä tukea. Näin voitaisiin lisätä tukikelpoisten toimien listalle oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa lopulta, koska puhuttiin myös maan saneerauksesta yhtenä toimena – Säästöttäjän maksaa periaatetta on kunnioitettava ja maan saneeraukseen annettava tuki pitäisi keskittää ainoastaan silloin, kun ei ole jäljellä enää yritystä, joka voisi huolehtia näistä tehtävistä. Ja lopulta se, että sanomme, että oikeudenmukaisen rahaston pitäisi keskittyä sosiaalitukikysymyksiin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi ratkaisevan tärkeää tukea elvyttää taloutta siellä, jotta ihmiset voivat löytää työpaikkoja, tarvitaan eloisaa taloutta. Mutta JTF-rahasto ei ole tässä paras väline. Meillä on muita välineitä käytössä Euroopan unionin budjetissa. EAKR esimerkiksi ja myös EU-budjetin ulkopuolella Invest EU-ohjelman kautta ja tietenkin EIPen ja kansallisten kehityspankkien avulla myös. Ja sitten lopulta maantieteellisestä jaosta ja hallinnasta. Se, että tukea allokoidaan ennalta, on ymmärrettävää, jotta saadaan jäsenvaltiot sitoutumaan kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, mutta meistä tämä ei kaikkein tehokkain keino huolehtia siitä, että kaikkein eniten vaikutuksista kärsivät kansalaiset saavat apua. Siksi olisi parempi, ettei tällaista ennalta tapahtuvaa jakoa olisi, vaan hanke pohjaisesti, kuten globalisaatiorahaston yhteydessäkin. Eli varoja käytetään silloin ja siellä, missä tarvitaan tiettyjen kriteereiden täyttyessä. Jos katsotaan tätä jakomenetelmää, niin meillä on huolia siitä, miten tämä laskelma on tehty, jos ajatellaan hiiliintensiivisyyskriteeriä, ei NATS 2 vaan NATS 3 tasolla. Tämä oli tämä ehdot, tämä kommenttini, joka liittyi Ranskaan ja Espanjaan. Silloin asiakirjassa osoitetaan, että periaatteessa 40 prosenttia NATS 3 alueista tulisi saada tämän tuen alle, mutta ne eivät liity mukaan tähän ryhmään NOTS 2 alueita, jotka ovat hiiliintensiivisiä. Eli NOTS menetelmässä ei oteta huomioon kaikkia tarvittavia seikkoja, joten tämä on aika ongelmallista. Suosituksena, kuten sanoimme, olisi ollut parempi, että ennalta jaettaisiin näitä varoja, vaan toimittaisiin globalisaation rahaston periaatteiden mukaisesti. Jos taas halutaan tällainen ennakkojakojärjestelmä, niin pitäisi ainakin käyttää NATS 3 tietoa, kun lasketaan tätä jakotapaa, jotta voidaan huolehtia siitä, että otetaan riittävästi huomioon ne alueet, jotka tuen ansaitsevat. Ja viimeisenä seikkana, toivottavasti en puhunut liian pitkään, mitä tulee siirtoihin ESF Plus ja EAKRsta oikeudenmukaisen sitomen rahastoon, jos ajatellaan, miten näitä varoja siirretään ITF-rahastoon, niin jos on tarkoitus käyttää tätä rahastoa lähinnä sosiaalisen tuen jakamiseen, kuten suosittelemme, niin meistä ei ole niin järkevää siirtää varoja EAKRstä. Ja se ei ole hyvä ajatus siksi, että tässä ajatellaan, että voitaisiin tehdä molempia, eli jäsenvaltiot voisivat käyttää kaikki varat oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kautta ja sitten jääkkoarran varoja voitaisiin käyttää ehkä joko vain sosiaaliseen tukeen tai talouden tukemiseen, vaikka oikeastaan tarvittaisiin molempia. Joten on todella tärkeää huolehtia siitä, että molempiin tavoitteisiin pyritään samanaikaisesti alueella. Meidän suosituksemme tällä saralla on siis se, että periaatteessa poistettaisiin tämä ajatus siitä, että on siirrettävä varoja SF plussasta ja e AKRstä JTFään. On otettava huomioon se, miten esimerkiksi Invest EUn kautta voidaan saada vauhtia alueiden talouteen. Mutta sitten voitaisiin huolehtia siitä, että työtä tehdään kahdella saralla aluetasolla, olisi hyvä vaatia jäsenvaltioita käyttämään ainakin osa EAKR-varoista alueen talouden vauhdittamiseen silloin, kun siirtymä vaikuttaa voimakkaasti, niin kun nähdään JTF-rahaston kriteereiden pohjalta. Periaatteessa siis EAKRn varat täydentävät sosiaalista tukea, jota annettaisiin JTF-rahaston kautta. Nyt olen puhunut jo pari minuuttia liian pitkään, mutta tässä olivat kaikki suosituksemme Toivon, että luette vielä kertomuksemme, joka on paljon yksityiskohtaisempi. Muuten vastaan mielelläni kysymyksiin täällä tai sähköpostitse. Kiitos. Merci. Niin. En vielä yhtään tiedä, minkälaisia suuntauksia teillä on tai suosituksia, mutta olen ihan varma siitä, että se, mitä nyt tänään olemme kuulleet, kirvoittaa paljon kommentteja kollegoilta. Odotamme nyt malttamattomina esittelijän kantaa. Annakin hänelle puheenvuoron. Thank you, President. I will be brief. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Kiitos kaikille puhujille, komissiolle siitä, että se esitteli lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohtaisesti. Kiitän myöskin asiantuntijoita, jotka esittelivät eh, tätä asiaa eri kannoilta. He auttavat meitä käsittelemään tätä asiaa ja antoivat meille pohdittavaa. Vihreän kehityksen ohjelma asettaa tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden vuonna 2050. Tämä on unionin tärkein painopistealue. Muistutan, että Euroopan neuvosto hyväksyi tämän tavoitteen 12.9.2019. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on ensimmäinen lainsäädäntöehdotus, jossa tätä painopistealuetta pannaan täytäntöön. Olen ylpeä ja onnellinen siitä, että minut on valittu oikeudenmukaisen siirtymän rahaston esittelijäksi. Eh, rahaston tavoitus se, että varmistaa se, että siirtymä tulevaisuuteen eh, tapahtuu niin, että ketään ei jätetä. Komission ehdotus on varteenotettava, mutta mielestäni se vaatii tiettyä tiettyjä muutoksia, jotka, eh, jotka eh, sitten pyrin laatimaan, kun olen kuullut asiantuntijoita, eh, muita jäseniä. Te tiedätte, että rahasto, siihen tulee 1,75 miljoonaa uutta rahaa ja, kai, ja rahasto eh, sisältää erilaisia investointityyppejä eri alueilla. Sillä pyritään reagoimaan ympäristöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Ja pitäisi mielestäni pyrkiä toimimaan mahdollisimman laajapohjaisesti ja tekemään tästä asetuksesta mahdollisimman joustava, kun suunnitellaan ja ohjelmoidaan sen käyttöä. Tämän vuoden eh, aikataulu olisi ehkä se, että meillä on ensin, eh, ensimmäinen ehdotus eh, heinäkuussa ennen kesätaukoa ja keskustelu olisi ensinnäkin se, että ensinnä käsitellään tätä mietintöluonnosta mahdollisimman pian ja sitten pitäisi ratkaista siitä, miten eri valiokunnat tätä asiaa käsittelevät. Ja, ja Butch ja Itre-valiokunnat haluavat myöskin olla päävastuuvaliokuntia – ne haluavat olla mukana tämän mietinnön laadinnassa. Tran ja Empl odottavat, että niiltä pyydetään lausuntoja. Päätöksenteko vaatii noin kuukauden, mutta sillä aikaa teemme töitä. Huhtikuussa käsittelemme tarkistuksia. Toukokuussa äänestämme valiokunnassa tästä mietinnöstä. Hyvät kollegat, olen vakuuttunut, että vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ovat saavutettavissa olevia. Meidän täytyy ratkaista nämä asiat ja uskon, että oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet, meidän täytyy olla painopistealueita ja tässä rahasto on vain yksi osa ja sen avulla teemme tavoitteista todellisuutta. Pyrin olemaan rakentava ja positiivinen ja keskustelen kaikkien halukkaiden kanssa asioista, prioriteeteista ja yksityiskohdista ja teen yhteistyötä myöskin varjoesittelijöiden, avustajien ja alueiden kanssa. Ja luotan teidän apuumme ja yhteistyöllä me saamme aikaan hyvän tuloksen ja hyvän asetuksen ja ajoissa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat tuestanne, kiitoksia mielenkiinnostanne. Merci beaucoup. Vous pouvez... Kiitoksia. Voitte laskea regihenkilöstön tukeen tässä työssä, joka nyt alkaa. Haluaisin tietenkin vielä lisätä tässä vaiheessa, että neuvosto on edelleenkin kysymysmerkki, koska meille on vielä ihan tuntematonta se, mitä neuvosto tuumii. Ja tietenkin tässä on tämä budjettikysymys. Sekin vaikuttaa aikatauluun. No niin, ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Pedro Marques saa puheenvuoron. Hän saa käyttää puheenvuoron ensimmäiseksi, olkaa hyvä. Merci bien, monsieur le président. Euh, Kiitoksia. Kovasti minä puhunkin portugalin kieltä. Da parte do grupo de socialistas e democratas, uh, queria começar por salientar... Niin. Uh, S- ja D-ryhmässä haluaisimme vain korostaa sitä, kuinka tärkeänä pidämme tätä uutta välinettä. Olemme sitä mieltä, että jos me haluamme olla kunnanhimoisia tässä vihreässä siirtymässä, niin meidän täytyy ottaa huomioon myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset seuraamukset. Siksi tämä mekanismi tai väline vaikuttaa meistä erinomaiselta, mutta onhan tässä useita haasteita tässä työssä, jota nyt juuri tässä aloittelemme. Minä haluan itse kiittää koordinaattoreita ja puheenjohtajaa tämän työryhmän laadusta ja näiden ehdotusten rohkeudesta. On erittäin tärkeää, että niin esittelijä, varjoesittelijä, komissio kuin parlamenttikin ottavat niistä vaarin. Minä itse kuuntelin kyllä korva höröllä kaikkea sitä, mitä asiantuntijat, asiantuntijat sanoivat. Ja toivotan esittelijälle onnea ja menestystä tässä työssä, mutta haluan tosiaankin korostaa tämän siirtymän sosiaalista ulottuvuutta. Ehdotukset menevätkin ihan oikeaan suuntaan. Vihreään, siirtymään pitää sisältyä punainen ulottuvuus niin sanotusti. Eli on otettava huomioon toisaalta digitalisaatio ja hiilestä eron hankkiutuminen ja niiden vaikutukset yhteiskuntaan. Tämän vihreän paketin on siis, siinä on otettava huomioon sosiaaliset ulottuvuudet ja niille täytyy myös myöntää riittävästi varoja. Taloudellinen siirtymä on sekin tärkeä kysymys. Meillä on hyvin vähän resursseja loppujen lopuksi ja vähällä rahalla täytyy auttaa niitä ihmisiä, jotka elävät näillä siirtymäalueilla. Kun olen ähm, julkisessa elämässä toiminut, niin olen aiemminkin nähnyt, kuinka on suuria alueita, joihin äh, teollinen siirtymä on iskenyt aika äh, tai vaikuttanut aika paha, pahastikin. Sillä on ollut se suuria vaikutuksia, eikä meillä ole mitään taikasauvaa. Tarvitaan u, uutta tuulta talouden purjeisiin, eh, jotta voidaan auttaa näitä ihmisiä. Nämä eh, kyseiset alueet, joihin siirtymä vaikuttaa, niin osa näistä alueesta keskittyvät tiettyihin unionin maihin. Ja tämä tietää aivan erityisiä riskejä. Nämä ovat usein sellaisia alueita, joihin on jo vaikuttanut eh, aiemminkin teollinen siirtymä. Eli nämä ovat sellaisia alueita, jotka ovat jo valmiiksi taantuvia tai taantuneita. Eli niitä täytyy auttaa aivan erityisen paljon. Tarvitaan kestävä teollinen pohja kilpailukykyinen teollinen pohja ja moderni sellainen näihin maihin, joka auttaa tätä vihreää siirtymää kohti, auttaa ylläpitään työpaikkoja. Ja siksi sanon, että meidän täytyy ottaa huomioon tämä sosiaalinen ulottuvuus. Monet näistä työntekijöistä ovat muuten sellaisia, että siirtymää saattaa ehkäpä auttaa heitä ihan uuteen elämänvaiheeseen. Saat, saattavat löytää uuden työpaikan ihan uudelta alalta, palvelualalta tai vastaavalta. On kuitenkin muistettava, että tämä siirtymämekanismi ei ole mitään muuta kuin kauniita sanoja, jos ei ole rahaa, jolla näitä kauniita sanoja muutetaan teoiksi, niin että voidaan oikeasti auttaa ihmisiä. Charles Michelin ehdotus kuulostaa meistä sangen hyvältä, koska aivan kuten Euroopan parlamenttikin on sanonut, niin varojen siirtäminen budjetti, budjettikohdasta toiseen ei riitä. Me tarvitsemme myös tuoretta uutta rahaa. Ei riitä se, että jäsenvaltiot antavat yhden prosentin ja koska jos me haluamme todellisia vaikutuksia, tarvitaan toimille riittävää rahoitusta tarvitaan todellista uutta rahaa, ei pelkkää pitkiä siirtoja. Ja tämän siirtymäkauden täytyy olla pitkä. On otettava huomioon myös yhteisön ulkopuolinen todellisuus, Euroopan unionin ulkopuolinen todellisuus, koska meidän tuotantomme, teollinen tuotantomme ei jää henkiin, jos me emme ota huomioon sitä, että että Euroopan unionin rajojen ulkopuolella ehkäpä vielä tuotetaan eh, ei niin matalahiilisesti. Eli nämä asiat halusin sanoa ja kuuntelen mielelläni, mitä muut sanovat. Kiitoksia kovasti. Annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja koordinaattoreille. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille hedelmäistä selvityksistä, jotka liittyvät oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon ja siirtymäalueisiin. Renew Europe pitää hyvänä, että komissio on pystynyt näin nopeasti luonnostelemaan ehdotusta. Komissio lupaili tätä ja kansalaiset ja alueet odottavat nyt toimia ja pyytävät tukea. Siksi on todella tärkeä ja hyvä asia, että meillä on nyt jo konkreettinen ehdotus käytössämme ja voimme edetä. Alun perin ajatus oli oikeudenmukaisen siirtymän rahaston osalta keskittyä hiilialueisiin. Mutta on selvää, että ilmastonmuutoksen puuttuminen vaatii myös muiden alueiden mukaan ottamista. Siksi pidämme varmasti tervetulleena sitä ajatusta, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston liittyy myös sellainen mekanismi, joka mahdollistaa sen, että otetaan huomioon erilaisten alojen ja alueiden tarpeet. Meillä olisi pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy rahoituksen summaan. Riittääkö tämä? Monilta tahoilta on kuultu huolenaiheita siitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastot ja menetelmä eivät saa riittävästi varoja tuekseen. Toinen kysymys Onko niin, että kaikki nämä välineet tukevat kansalaisten odotuksia? Voidaanko näin ottaa huomioon kaikki eri investointitarpeet? Se on yksi huolenaihe. Halusin muistuttaa myös siitä, että meillä ei ole kovin paljon aikaa. Meillä on nyt jo alueita, jotka todella jo tuntevat siirtymän vaikutukset. Erityisesti jotkut hiilialueet näkevät nyt tai näkevät lähikuukausina, että työpaikkoja menetetään – Samanaikaisesti jotkut hiilialueiden kaupungit kohtaavat suorana riskin sen, että sieltä loppuu lämmitys ja kuuma vesi. Tämä ei ole mikään vitsi, vaan ihan realistinen huoli. Näin tämän itse viime viikolla. Hiilialueiden, hiiliintensiivisten alueiden ja kaupunkien johtajat pyrkivät toimiin, etsivät investoijia ja saavat usein tukea kansallisilta toimijoilta, mutta tarvitaan investoijia ja elättävät liikkeelle ainoastaan, jos voivat olla varmoja siitä, että alueella on riittävä työvoima. Ja jos hiilikaivoksista katoavat työpaikat, niin jäävätkö ihmiset sinne? No jäävät alueelle ainoastaan, jos alueet ovat houkuttelevia. Siellä tarvitaan sairaaloita, kouluja, hyvää infrastruktuuria, perusinfrastruktuuria. Ja tämä luo aivan uuden lisäulottuvuuden oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. Ja siksi on välttämätöntä, että löydetään kaikki mahdollinen synergia kaikis, kaikkien rahoitusvälineiden kesken – koska tarpeet menevät paljon pidemmälle kuin mitä voidaan kattaa oikeudenmukaisen siirtymärahaston ja välineen kautta. Pidämme siis hyvänä, että on ehdotettu tätä rahastoa ja hyvä, että lähestytään kohesiopolitiikan kautta tätä. Ja varmasti tästä tulee todella hyvä ja menestyksekäs väline. Mutta olimme huolissamme siitä, miten yhden oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa rahoitetaan. Varat eivät varmaankaan riitä, mutta se jää nähtäväksi. Meidän on todella huolehdittava siitä, että kansalaiset ja alueet saavat tarvitsemansa tuen. Mielellämme teemme yhteistyötä ETF-rahaston osalta teknisellä tasolla. Kiitos paljon. Merci beaucoup, Andrei. Kiitoksia kovasti. Sitten vihreistä, vihreiden edustaja. Um, Kiitos puheenjohtaja. Nyt me, meidän täytyy ensin pohtia, mihin halutaan mennä. Mikä tämän rahaston tarkoitus on? Tätä asiaa täytyy miettiä todella hyvin. Ja mielestäni Michelin ehdotuksissa eh, yksi hyvä pieni asia on se, että on eh, tiettyjä, että mekanismien ehtona on se, että hiilestä luovutaan, että on tukikelpoinen. Se on hyvän tahdon osoitus. Se on mielestäni olennainen asia. Tämä rahasto on olemassa tukeakseen kaikkia niitä, jotka haluavat luopua hiilen käytöstä. Tämä merkitsee se myös sitä, että tämä on kirjattava ylös. Tämän pitäisi olla siis periaatteena ja sen pitäisi olla sopimuksessa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Kun me haluamme eh, nähdä tämän siis edelleen ehdotuksessa. Se sisältyy eh, komission ehdotukseen. Meidän tehtävämmehän on se, että hankkiudumme eroon fossiilisista polttoaineista. Paljon on sanottu, meillä on iso rahoitusongelma. Olemme sanoneet, että me haluamme seitsemän ja puoli miljoona, miljardia ei ole riittävä summa tämän siirtymän rahoittamiseen ja en tiedä, onko nyt komission nämä, nämä laskelmat, voivatko ne toteutua niin kuin ehdotettiin. Tietenkin tässä voida, on yhteisrahoituksen mahdollisuus myös. Mielestäni on väärin olettaa ja vaarallista olettaa, että me otamme rahaa eh, rakennerahastoista tarve, hyvinkin tarpeeseen tulevaa rahaa ja siirrämme sitä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon muihin tarkoituksiin. Tässä on vaarana, että siirrämme rahaa alueelta toiselle. Jos teemme tämän, niin, että, se, että epäonnistumme tässä, niin useammat ihmiset kärsivät, kun me emme ole onnistuneet eh, siirtämään rahaa onnistuneesti alueelta toiselle. Tätä varjoesittelijöiden ja esittelijän on pohdittava. Meidän täytyy saada nämä yhte- yksityiskohdat kuntoon Toinen asia sitten mekanismissa on, on yhteisrahoitus ja takuut. Tämä on hyvä, jos tämä toimii, mutta en tiedä. Haluan sellaisen suunnitelman, joka toimii joka tapauksessa. En välitä siitä, toimiiko se vain hyvän talouden tai huonon talouden oloissa. Ja sanon vielä, vielä tämä ja toistan me tarvitsemme vakaan rahoitusvälineen, joka pitää huolen siitä, että rahoitusta oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle on ei vain tulevan seitsemän, vaan tulevan 20 vuoden aikana. Monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut käydään seitsemän vuoden välein ja jos meillä olisi omista varoista tulevaa rahoitusta, Silloin me voisimme sanoa, että rahoitus on tuleville 20 vuodelle. Tästä haluaisin keskustella neuvotteluissa kollegoiden kanssa. No, rahoituskehysneuvotteluista on sanottu kerran toisensa jälkeen, että tämä on todellakin Eurooppa-hankkeelle tosi häpeällistä, mitä, mitä Charles Michel esittää. Se ei todellakaan vastaa nyt odotuksia. Miksi me pyydämme EUlta entistä enemmän toimia ja sitten annetaan vähemmän rahaa. Toivottavasti voimme vakuuttaa poliitikot kotimaissamme, että he antaisivat enemmän rahaa Euroopan unionille, koska e, sillä on e, asioita, joiden puolesta taistella. Ja jälleen kerran haluan kiittää alustuksista ja haluan kiittää esittelijää. Olen e, hyvin tyytyväinen, että saamme työskennellä yhdessä tämän rahaston parissa. Merci beaucoup, Niklas. Kiitoksia kovasti. Andrei Novakov. Very much. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää komission edustajia ja JRCT-yritystä, joka teki tämän tutkimuksen ja tietysti esittelijää, varjoesittelijöitä haluan kiittää, samoin kuin Ähm, haluan kiittää siitä, kuinka ajankohtaisesti osasitte kes- esitellä näitä asioita. Yksi oli hiilikaivosten tasa-arvo kysymys. En tiedä, kuinka yhteiskuntamme hyväksyy äh, ylipäänsä ajatuksen tasa-arvosta hiilikaivoksilla, mutta no, itse asiaan. Green Deal on tulossa – se ainakin on varmaa. Vaikka emme edes valmistautuisi siihen, niin se kolkuttaa jo ovella. Joten olisi hyvä, jos koko regitiimi, esittelijät, varjoesittelijät olisivat äh, johdossa tässä prosessissa, eivät vain mm, matkustajan roolissa, vaan ohjaajan. Me olemme kuitenkin se instituutio, jolla on viimeinen sana tässä prosessissa. Ja kuten alus, alussa sanoin, niin varmasti joka ikinen tässä salissa tukee vihreää äh, diiliä. Kaikki haluavat puhdasta vettä, puhdasta ruokaa äh, pöytään, puhdasta ilmaa, mutta haluammeko olla vihreitä ja köyhiä samanaikaisesti? En usko. Joten mitä tahansa teemmekin, niin se saattaa johtaa työpaikkojen menetykseen tietyillä alueilla. Jokainen megawatti, joka menetetään tämän siirtymäprosessin aikana, saattaa johtaa siihen, että teollisuutemme kärsii. Eli minä tuen tätä ajatusta kaikin tavoin, mutta oikea tahtisesti niin, että taloutemme pysyy perässä. Ja uskon, että löydämme oikean keinon edetä, kun meillä on hyvä tiimi, joka työstää tätä mietintöä, niin varmasti saamme tasapuolisen mietinnön niin poliittisesti, maantieteellisesti kuin muikin tavoin. Joten minä uskon, että kun tässä on näinkin hyvä, hyvin lähdetty käyntiin, niin varmasti saamme hyvän mietinnön lyhyessäkin ajassa. Ja kuten tavallista on, niin odottelemme, että neuvosto esittää oman kantansa, mutta jälleen kerran pyydän kaikkia tukemaan Green Dealia ja oikeudenmukaista siirtymärahastoa. Täytyy muistaa, että koko unionimme lähti teräs- ja hiiliyhteisöstä. Merci beaucoup, André. Kiitoksia kovasti. Sitten ID-ryhmän varjoesittelijä Donato ei taida olla paikalla. Annan puheenvuoron Rafaelle Fitolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä, komission e- edustajia ja muita, jotka ovat osallistuneet tähän erittäin tärkeään keskusteluun. On selvää, että meillä on vielä suuria kysymysmerkkejä vielä ilmo, ilmassa. Se kävi ilmi myös tästä keskustelusta. Ja kun me puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin sehän liittyy läheisesti tähänkin aiheeseen – Tämä valiokunta on tehnyt ja tulee tekemään erittäin tärkeää työtä, koska, koska meidän valiokuntamme on ensimmäinen suodatin tavallaan. Mehän kuulemme paljon, me olemme tänäänkin kuulleet tänäänkin paljon ja tulemme kuulemaan paljon tulevina kuukausina, joten on tärkeää, että me paneudumme tähän aiheeseen, koska monilla on myös epäilyksiä. Ensimmäinen epäilys on se, Tämä liittyy siihen, että mistä raha tulee tähän siirtymämekanismiin. Täällä on sanottu, että tarvitaan tuoretta rahaa, mutta saadaanko sellaista? Se on suuri kysymysmerkki, koska sekin keskustelu, jota käydään monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin sen perusteella on jää vielä nähtäväksi, tuleeko tällaista tuoretta rahaa ja toinen asia, joka on tärkeä meidän valiokunnallemme, on se, mikä määrä varoista omistetaan kohesiolle, kohesiopolitiikalle, joten epäilyksiä on siitä, mistä tätä rahaa tulee vai tuleeko sitä ollenkaan. Ja sitten yksi seikka, johon täytyy kiinnittää huomiota, tietynlainen anomalia liittyy alue, alu, alueellisten ohjelmien alkamiseen tai ajankohtaan ja toisaalta siihen rahaan, jota sosiaalirahastosta voidaan saada. On muistettava, että Green Dealiin tuleva raha tai sen ansiosta tuleva raha saattaa loppujen lopuksi olla sama raha kuin mitä saisimme muuten näistä muista rahastoista. Eli täällä on kuultu kriittisiäkin ääniä, mutta tämä kriittinenkin kysymys, joka täällä kuultiin, on kiintoisa. On muistettava, että näitä yleisi, yleisluontoisia kysymyksiä on selvitettävä ennen kuin mennään yksityiskohtaisemmin kohesiopolitiikkaan. On muistettava, että on, on maita, jotka joutuvat maksamaan kaksi kertaa tämän uuden valinnan. valinnan. Ensinnäkin täytyy maksaa näistä uusista, tästä, tästä, tähän uuteen siirtymään liittyvät viulut, plus sitten täytyy kestää se, että näistä ohjelmista, joista äsken puhuin, niin niistä tullaan todennäköisesti leikkaamaan. Eli olen sitä mieltä, että kun me käymme sisäistä keskustelua tässä valiokunnassa, niin se tulee olemaan erittäin tärkeää. Tulee olemaan tärkeää ymmärtää, minkälaisia kriteereitä näiden valintojen taustalla on. Ja täytyy myös miettiä vähän numeroita, minkälaisia kiintiöitä millekin yksittäiselle jäsenvaltiolle lankeaa millä perusteella. On tietysti tärkeää, että, että otettaisiin huomioon itse, itse hankkeiden ansiot. Ja täytyy myös miettiä, minkälaisia indikaattoreita ja minkälaisia niin tullaan käyttämään. Mitkä ovat ne kriteerit, joita sovelletaan kaikki niihin jäsenvaltioihin, joilla on tätä taantuvaa teollista aluetta ja jotka kuuluvat tähän NUTS 3 alueisiin. On saatava selkeitä, tarkkoja vastauksia kysymyksiin, tulevatko ne Eurostatilta tai muualta. mekin olemme olleet aika yllättyneitä komission ehdotuksesta, koska me aina välttämättä ole olleet yhtä mieltä tavoitteesta. Ja viime viikolla tosiaankin ilmaan on lennähdellyt useita kysymysmerkkejä, joihin täytyy ensin saada täsmällisiä vastauksia ennen kuin haluamme viedä asioita eteenpäin. Kiitos. Merci infiniment. Kiitoksia kovasti. QE-ryhmän puolesta puheenvuoro saa Martina Mitchell. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin on annettava tunnustusta sille, että komissio lähes ensimmäisenä esitti vihreän kehityksen ohjelmaa ja tätä rahastoa. Tavoitteena, että otetaan huomioon se, että on vahvistettava sosiaalista ulottuvuutta Euroopan unionissa. Samalla on todettava, että tässä on oltava nyt tarkkana. Erityisesti jos ajattelen, että kollega Novakov puhui siitä, haluammeko olla matkustajina vai kuskeina. On oltava tarkkana ettei tässä nyt keskitytä kehumaan tätä ehdotusta ja unohdetaan työstää sitä, koska tässä on kyllä muutamia vakavia kysymysmerkkejä esillä olevassa ehdotuksessa. Muuten meidän kysymyksiämme ikään kuin vahvisti myös asiantuntijoiden puheenjohtajat, myös Bryggelin edustaja, joka kehotti meitä katsomaan tätä – vielä tarkempaan, koska miten voidaan tosissaan puhua nyt tuoreesta rahasta, jos toisaalta 7,5 miljardia saadaan aikaiseksi ainoastaan, jos yhdistetään nämä EAKR ja ESFään. Ja toisaalta tuoremmassa neuvoston ehdotuksessa on jo lähdetty leikkaamaan kohesiopolitiikasta – meidän on toimittava rehellisesti keskenämme, emmekä voi millään muotoa ajatella, että tässä on kyse tuoreesta rahasta. On tietenkin hyvä, että periaatteessa jokainen jäsenvaltio voi hyötyä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, mutta pyytäisin kuitenkin, että ajatellaan vain niitä jäsenvaltioita, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen ilmastoneutraalius tavoitteeseen. Miten puolet summasta voidaan antaa tukena ilman tällaista sitoutumista, sitä en ymmärrä. Jos jokaisen JTF-rahaston euroon saadaan puolitoista tai kolme euroa EAKRsta tai ESFstä, niin silloinhan tämä on vielä lisäleikkaus siihen kohesion malliin, jota olemme täällä valiokunnassa kaikki pitäneet ratkaisevan tärkeänä, kun ajatellaan Euroopan unionin tulevaisuutta ja elinolojen kohesiota. Noudatetaanko tässä siis oikeudenmukaisen siirtymän rahaston vai EAKR vai ESFn sääntöjä? Pätevätkö samat yhteisrahoitussäännöt? kuin esimerkiksi silloin, kun lasketaan NATS 3 alueita. Mielestäni meillä ei ole varmaankaan riittävästi potentiaalia ja henkilöstöä hoitamaan näitä. Ja miten voidaan huolehtia siitä, että alueelliset suunnitelmat eivät ole uudelleen kierrätetty? tiettyjä aluesuunnitelmia, vaan todella vastaavat tuorempiin tietoihin ilmastotutkimuksen osalta ja vastaavat niihin vaatimuksiin, joita on esitetty. Nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joita meillä syntyy. Haluaisin kiittää Bryggelin edustajaa, viimeistä puhujaa, hänen suosituksistaan aivan erityisesti. Ja ymmärrän hyvin tuon ehdotuksen, että rajataan vähän tavoitteita. Ei lähdetä hoitamaan nyt kerralla kaikkia tavoitteita, vaan keskitytään enemmän esimerkiksi sosiaalisiin vaikutuksiin, työpaikkien menetyksiin. Tämä on oikean suuntaista ajattelua ja vasta ainakin meidän ajatuksiamme. Mutta kysymyksiä on siis vielä melko joukko ja keskustelun aikana näitä kysymyksiä on asetettava tosissaan. Kaikki ei koske ainoastaan rahaa, vaan myös sisällöllisiä tavoitteita ja sääntöjä. Mielelläni kuitenkin käymme tätä keskustelua, olemme siihen valmiita. Kiitos. Merci beaucoup, Martina. Kiitoksia kovasti. No niin, nyt olemmekin käyneet ensimmäisen keskustelukierroksen esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja jatkamme keskustelua muiden jäsenten kanssa. Mutta mutta varsinaisten jäsenten lisäksi meillä on myös täällä paikalla Robert Snell, jolle annan puheenvuoron. Hän on alueiden komiteassa. Chairman, first of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin tosiaan haluaisin esittäytyä. Minä olen Friekan pormestari ja olen esittelijä JTF-asiassa alueiden komiteassa. Haluaisin antaa teille mahdollisuuden esitellä lyhyesti mietintöni tai lausuntoni tärkeimmät sisällöt kuntien ja alueiden näkökulmasta. On hienoa, että olen päässyt tänne tänään, koska täällä olemme saaneet kuulla monia kiintoisia puheenvuoroja. Alueiden komitea todellakin laatii lausuntonsa aika pikaisella aikataululla, ennätysajassa, koska mehän aiomme äänestää 25.-26. maaliskuuta jo tästä asiasta. lausuntoluonnoksemme tärkeimmät kohdat ovat aika samankaltaisia kuin mitä tänään on kuultu. Ensinnäkin eh, JTFllä ei voida korvata kohesiopolitiikan leikkauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitusten täytyy ottaa tämä huomioon, kun keskustelevat monivuotisesta rahoitus- kehyksestä. Eli mekin odotamme tuoretta rahaa. Taloudellinen tuki täytyy liittää tietysti vihreän diiliin, että sitoutuneisuuteen sen tavoitteisiin. Ja siksi on tärkeää, että sitoudutaan myös sosiaalisesti oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään siihen, että toteutetaan Pariisin tavoitteita ja sitoudutaan myös ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä ja sitoudutaan myös päästötavoitteisiin, eli kasvihuonekaasuja ja vähennetään selkeästi ja luovutaan hiilestä ja niin edespäin. Nämä alueet, joista puhutaan, niin niiden tulisi rajoittua NUTS 3-tason alueisiin. tai ei pitäisi puhuja korjaa, vaan ähm, meidän tulisi keskittää tukea NATS 2 tasolle, koska kaikkia rakennerahastoja, niiden varoja äh, käytetään myös NUTS 2 tasolla ja tämä äh, yksinkertaistaisi äh, rahastojen hallintaa. Mielestäni jäsenvaltioille täytyy antaa enemmän joustavuutta, kun ne päättävät siitä, mitä, äh, kuinka paljon varoja siirretään muun muassa rakennerahastosta ja sosiaalirahastosta JTFään. Eli sen sijaan, että asettaisimme yhteis, äh, äh, yhteisrahoitusosuudet maksimissaan kol, kolminkertaiseksi EAKRstä ja ESRstä, niin minimin tulisi olla ehkäpä puolikas ja maksimi voisi olla noin kolme, kolmenkertainen määrä. Selväksi täytyy tehdä myös se, että ne toimet, jotka lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä, niin niitä ei pidä tukea rahoituksella. Tämä oikeudenmukaisen siirtymän foorumi, jonka komissio perusti monenvälisen ja kahdenvälisen keskustelun alustaksi, niin siihen tulisi eh, liittää vuotuinen oikeudenmukaisen siirtymän kokous tai foorumi, jossa todellakin vaihdettaisiin mielipiteitä kokemuksista ja alueiden komitea on valmis yhdessä komission kanssa olemaan tämänkaltaisen vuotuisen foorumin, foorumin järjestäjänä. Kaikkea tätä ei tietysti ole helppo toteuttaa, mutta pitkäkin tie alkaa aina ensimmäisellä askeleella. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Kertoisin esittelijällemme, että kerron teille, että talous- ja sosiaalikomitea tekee sekin työtä JTFn parissa Ekon jaosto lähinnä on jo omistanut kokouksen tätä asiaa varten. Eli tosiaankin sosiaali- ja talouskomitea tekee myös työtä. Nyt annan puheenvuoron Dominic Rikelle. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme huomiota. Ensimmäinen liittyy talousarvioon mikä tahansa neuvotteluiden tulos MFFstä onkin, niin 75 miljardia on, tai 7,5 miljardia on meidän tavoitteemme, erityisesti kun otetaan huomioon Brexit ja se, että uutta tuoretta rahaa ei, ei tiedetä, mistä sellaista tulee. Mutta kun puhutaan globalisaation sopeutumisrahastosta, niin sitä ei tässä ehdotuksessa näy. Pitäisi, tässähän kuitenkin ajatellaan, että nimenomaan työvoimaa pitää viherryttää ja pitää auttaa näitä alueita, jotka kärsivät vihreästä siirtymästä, niin eikö ehkä olisi mahdollista ajatella, että että tämäkin rahasto voitaisiin ottaa huomioon. Sillä voitaisiin täydentää, siis, siis, siis kun kohesiorahastosta menee yhtäältä rahaa tai sitä leikataan, niin emmekö voisi ehkä tämän mahdollisuuden ottaa huomioon. Ja to, sanoisin myös, että tietyillä alueilla on jo jouduttu sulkemaan kaivoksia. Esimerkiksi Vallonia tai Norpatkaleen alueella on jouduttu sulkemaan kaivoksia. Ja tämän lisäksi kaikki kaikki se energiaintensiivinen teollisuus, jota siinä ohessa on ollut, on joutunut kärsimään. Eli on suljettu kaivoksia ja on suljettu <clears throat> metalliteollisuutta – Tämä on vaikuttanut työpaikkojen määrään mitä suurimmassa määrin. Eli meillä on, meillä on aika paljon kokemuksia jo tällaisista, mihin olemme vasta valmistautumassa. Ja sitten vielä yksi huomio. Tämän JTFn tarkoitus on kohdentaa varoja sinne, missä kaivoksia suljetaan Green Dealin edistämiseksi. Halutaan myös kompensoida niille alueille, jotka kärsivät energiaintensiivisten alojen kutistamisesta. Täytyy kuitenkin muistaa, että että hiilipäästöjen ensimmäinen ja tärkein lähde Euroopassakin on liikenne. Vain pienempi osa tulee asumisesta ja teollisuudesta. Eli tämä 80 prosenttia tulee todellakin teiltä, maanteiltä. myös sellaisilla alueilla, joita saatetaan pitää tällaisina kaivannaisalueina. 12 000 tai sanotaan näin, että, että, että kun me siirrymme perinteisistä ajoneuvoista sähköautoihin, niin se, tämän siirtymän myötä työpaikkoja tulee vähenemään ainakin saman verran kuin hiilikaivosten sulkemisen vuoksi. Eli vaikka meidän täytyy ottaa huomioon kaivannaisteollisuus ja energiaintensiivinen teollisuus, niin on otettava huomioon myös ajoneuvoteollisuus. Ja saattaa käydä niin, että kun me korvaamme vaikkapa ää, näillä uusiutuvilla energialähteillä perinteisen energiantuotannon, niin se saattaa olla katastrofaalinen teollinen vallankumouksen paikka jatkossa, ja sillä tulee olemaan suuria vaikutuksia työntekijöihin. Ehkä meidän tulisi kiinnittää komission huomio siihen, että että eh, tässä on eh, kolmen tason ongelma kaivannaistoimintaan, energiaintensiiviseen eh, teollisuuteen ja ajoneuvoteollisuuteen liittyvä. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Hyvin kiintoisa oli. Ja on ihan totta, että meidän täytyy pohdinnoissamme yhdistää kaikki nämä ulottuvuudet – erityisesti kun näihin kaikkiin kolmeen sektoriin liittyvät muutokset saattavat toteutua yhtä aikaa, joten on tärkeää, että meidän esittelijämme tekee läheistä yhteistyötä muun muassa liikennevaliokunnan ja muiden valiokuntien kanssa. Ja nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Thank you so much, President. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia komission edustajaa, herra Klaasia myöskin suosituksista Brygelistä. Ja olen iloinen siitä, että esittelijä ta, alueiden komiteasta oli myöskin paikalla. Tapasimme ja keskustelimme myöskin oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta aikaisemmin. Niin todellakin tilanne on se, että rahaa ei ole tarpeeksi siirtymän takaamiseksi. Tarvitaan oikeudenmukainen, reilu siirtymä ja täytyy painottaa siirtämään sosiaalista ulottuvuutta. Me puhumme vihreistä investoinneista ja, ja ihmisiin investoinnista toimisesta. Ihmiset ovat tärkein resurssi, jonka avulla yhteiskuntiamme kehitetään. Meidän täytyy ottaa harkintaan suositus, joka liittyy sosiaaliseen ulottuvuuteen ja siihen, mitä, miten rahat tulisi kohdentaa eh, niin, että voitaisiin investoida inhimillisiin voimavaroihin tilanteessa, jossa rahaa ei ole tarpeeksi. Sen lisäksi haluaisin sanoa, että minä pidän tästä sukupuoliulottuvuudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa, koska me puhumme siitä, miten eh, koulut, uudelleen koulutetaan, koulutetaan, eh, työllistetään ihmisiä. Me tiedämme, että liikennealalla, esimerkiksi rautateillä, ei työskentele riittävästi naisia, joten meidän täytyy saada eh, sektorille lisää naisia. Ja myöskin näille, näille hiilialueille, jotka ovat muutoksen kourissa. Ja toivon todellakin, että, että muutoksen myötä naisia työllisyy, työllistyy ja sen takia haluan, että painotamme tätä sukupuoliulottuvuutta. Kun puhumme sosiaalisesta ulottuvuudesta, niin täytyy myöskin puhua joidenkin hankkeiden tukikelpoisuudesta. Esimerkiksi kaikki ne investoinnit, jotka kohdistuvat sosiaaliseen infrastruktuuriin, eivät ole tukikelpoisia. Mitä tarkoitan? Kaikki investoinnit, jotka liittyvät työmarkkinoihin, koulutukseen, niitä ei voi kehittää, jos ei ole infrastruktuuria. Jos sosiaalinen eh, tai koulutusinfrastruktuuri ei ole tarjolla, eikä sitä voi tukea oikeudenmukaisen eh, siirtymän rahastosta, se, merkits- se merkitsee sitä, että eh, sitten joudutaan menemään ko- kohesiorahaston tai aluekehitysrahaston ehm, tontille ja näin, eh, näin eh, tässä, tässä ollaan eh, hankalassa tilanteessa. Haluaisin sanoa herra Tsima sille, että hiilialueiden siirtymä, siirtymän alusta, jonka komission jäsen Shefkovic yhdessä teidän kanssanne eh, esitti, oli hyvä aloite. Se tuotti eh, Romaniassa hyviä tuloksia. Meillä valmistellaan nytkin strategiaa suurimman suurimman hiilialueen siirtymään varten. Me työskentelen yhteen yhteistyössä niin, että saamme aikaan hyvän lausunnon ja, ja myöskin konsultoin alueiden komitean ja TSKn kollegoita. Kiitoksia paljon. Merci beaucoup, cher collègue. Kiitoksia paljon kollega. Seuraavaksi kollega Amaro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Ensin sydämelliset kiitokset. Hienoa, että saamme käydä tällaisen keskustelun. Haluaisin sanoa esittelijälle ja varjoesittelijöille, että teillä on varmasti kädet täynnä työtä lähiaikoina. Tänään kuulimme myös useita asiantuntijoita. Olen tullut Brysseliin vasta muutama kuukausi sitten ja näin tämän nyt etuna, koska voin esittää kysymyksiä, onko tässä nyt jotain, mitä emme ole ymmärtänyt oikein. Onko tässä vielä jotain muuta, jota en ole nähnyt? Vai onko tässä nyt kyse ehdotuksessa, jossa on tavoitteet, joita tuetaan sekä oikealta että vasemmalta solidaarista Eurooppaa, mutta, mutta lopulta mitään tulosta ei synny. Huomaan nyt, että täällä maatalouskollegoita emme halua käydä maatalouskeskustelua täällä sinänsä, mutta meillä on tämä mielenkiintoinen pellolta pöytään ehdotus, joka on ihan mahtavaa markkinointia. Minulla on ollut mahdollisuus tutustua tähän ajatukseen ja se on todella mallikas, mutta – jos tässä nyt lähdetään rankaisemaan maanviljelijöitä, niin meillä on sitä lautanen ja pöytä tyhjänä. Jos heikennämme maanviljelijöiden asemaa, emme pääse eteenpäin, vaikka kaikki haluamme vähentää riippuvuutta hiilestä, haluamme tukea ympäristöä, ilmastoa. Totta kai se on aivan ihan itsestään selvää, mutta se, että tukee tätä kunnianhimoista tavoitetta, on yksi asia, mutta sitten on katsottava alueita, on katsottava, miten voi eurooppalainen solidaarisuus. Puheenjohtaja, yksi asiantuntijoista tässä takana niin sanoi, että ne alueet, jotka haluavat tai joiden halutaan luopuvan hiilestä. Ja toki minä tuen hi- hiilineutraaliutta – se on ihan totta, mutta on ihan mahdollista, että nämä alueet eivät saa mitään varoja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Eli jos haluamme luoda rahoitusta, luoda toimia, jos haluamme markkinoida tätä ajatusta, tarvitaan todella aitoa sisältöä. Tarvitsemme parhaan mahdollisen ohjelman. Komission ehdotus on sinänsä ihan hieno, mutta nyt pitää saada aikaan onnellinen liitto, mutta sitten rupeakin vähän pelottamaan, kun nähdään, että olekaan rahaa. Eli omassa maassani sanotaan, että tässä ei voida esittää samalla kissaa ja hiirtä. Eli vähemmän rahaa kohesiopolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan, koska halutaan tukea hiilestä luopumista. Täydellä kunnioituksella haluan tämän nyt sanoa. On tarpeen analysoida tätä koko ehdotusta myös todella taloudellisesti. Tarvitsemme myös mukaan sosiaalisia kysymyksiä, se on ihan selvä mutta lopuksi haluaisin todeta puheenjohtaja, että tässä voi olla nyt niin, että ehkä en ole ymmärtänyt tätä vielä oikein, kun olen ollut niin vähän aikaa täällä parlamentissa vasta jäsenenä. Mutta täällähän keskustellaan poliittisista kysymyksistä, niin kuin jo aikaisemmin sanottiin. Ja jos sitten syntyy paljon odotuksia, minulla on todella odotuksia paljon, mutta – Toivon, ettei käy niin, että lopulta vain turhaudumme. Siksi haluaisin esittää vetomuksen. Tarvitsemme kunnianhimoista Eurooppa, Euroopan komissio on hyvin kunnianhimoinen tällä hetkellä. Tavoitteita on paljon, mutta työhön tarvitaan myös välineitä. Koska muuten saattaa syntyä suuri erehdys, jota emme toivo. Meidän on ajattava vihreämpää Eurooppaa, terveellisempiä elämän mahdollisuuksia, mutta samalla tarvitaan hyvin toimiva, toimivaa kehitystä, hyvin toimivaa taloutta. Ja meidän on voitava sanoa, että rahoituskehykset eivät riitä millään muuta tällä hetkellä. Kiitos. Merci beaucoup, notre collègue. Kiitoksia sitten Carmo Moi si je parlerai en portugais. <laughs> Minä puhun portugais. Eu começo por agradecer, agradecer aos relatores, aos experts, agradecer também à... Haluan siis kiittää esittelijöitä ja komissiota kaikista ähm, puheenvuoroista ja kaikista asiakirjoistakin, joita olemme tänään saaneet kuulla ja nähdä. Edelleenkin on asioita, jotka huolettavat meitä. Näyttää siltä, että me tässä toistelemme aika paljon samoja argumentteja, mutta jos me emme saa näihin huolimme vastauksia, niin kaikki jää tavallaan tyhjäksi puheeksi. Hiilestä luopuminen on oikeastaan ihan eettinenkin velvollisuus meille, kun ajattelemme, ajattelemme ihmiskunnan ja planeetan tulevaisuutta, joten kaikkien pitäisi pitää tämä periaate mielessään. Nyt on siis tulossa siirtymä, jonka pitäisi olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Mutta tämä siirtymä on sellainen, että se, se on vain yksi osa meidän pyrkimyksiämme. Siihen täytyy, sille täytyy saada riittävästi myös rahoitusta. Jos me kuitenkin haluamme yhdistää oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen ja kohesiopolitiikan rahoituksen – ja samanaikaisesti kohesiopolitiikasta ja ympistä halutaan leikata, niin silloin jäsenvaltiot, Portugali, mutta muutkin jäsenvaltiot, joutuvat aikamoiseen pinteeseen. Ja on maita, joilla ei välttämättä ole perinteistä hiiliteollisuutta, eivätkä siis siinä mielessä ole siirtymämaita, joutuvat kuitenkin tekemään suuren määrän töitä tämän oikeudenmukaisen siirtymän ja viherryttämisen puolesta. Minä itse olen tullut tänne parlamenttiin vasta puoli vuotta sitten ja olen kuullut paljon, mutta en nyt, nyt oikein enää kohta enää edes ymmärrä, millä tavalla tämä siirtymä voi edes olla oikeudenmukainen. Kuten sanoin, on maita, jotka joutuvat pulaan. Kaikkein tärkeintä on solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että tässä on tekeillä kaikkea muuta kuin solidarisuuden osoituksia. Ei, mutta kyllä tämä on juuri meidän valiokuntamme tarkoitus, että me voimme esittää tämänkin kaltaisia kysymyksiä. Silloin, jos me emme ymmärrä jotain asiaa tai meiltä puuttuu tietoa, on aivan oikein, että me esitämme näitä kysymyksiä ja komission täytyy nyt sitten kirjoittaa muistiin kaikki nämä kysymykset ja huolenaiheet, joita täällä tänään kuullaan ja komission täytyy tietysti tarjota meidän vastauksia. Nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle varapuheenjohtajallemme. Thank you very much, Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluan puhua hyvin täsmällisesti ja siksi puolaa. Green Deal jest faktem i co do tego... Vihreän kehityksen ohjelma on elämän realiteetti, tosiasia – josta ei tarvitse enää keskustella. Uskon myös, että tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita, juhlavia, suuria tavoitteita. Ja tämä ohjelma, johon viitataan vihreän kehityksen ohjelmana, on varmasti oikea suunta nyt kulkea, mutta valitettavasti kuulen täällä kaikenlaisia kommentteja, jotka huolestuttavat minua – Miten aiomme päästä näihin tavoitteisiin? Ja mitä kustannuksia tämän työhön liittyy? Koska mitä on kuultu täällä tänään? Me olemme kuulleet jo jonkun aikaa, että kohesiopolitiikan kautta lähdetään pitkälti rahoittamaan energiasiirtymää. Mitä tämä siis tarkoittaa? monet muut alat jäävät rahoittamatta. Alue- ja paikallisyhteisöt, kansalaisjärjestöt jäävät ilman tukeaan. Kyse on toimijoista, joilla ei ole paljon sananvaltaa tai vaikutusmahdollisuuksia reilun siirtymän yhteydessä. Meidän on ajateltava tulevaisuuden kohesiopolitiikka. Kohesiopolitiikka on ollut valtava menestys EU:ssa ja sen rinnalla yhteinen maatalouspolitiikka. Vielä toinen seikka. Olen iloinen siitä, että voimme keskustella niin rehellisesti keskenämme. Tiedämme, että on tiettyä rahoitusta, mutta se ei riitä, jotta päästäisiin niihin tavoitteisiin – jotka on asetettu. Tämä raha riittää, että voidaan tukea sosiaalisia tavoitteitamme, mutta se ei riitä. Me emme puhu riittävästi siitä, mistä rahat saadaan muille aloille, jotka vaativat myös rahoitusta. Ja kolmanneksi. Kuulin, että kohesiopolitiikasta jostain jäsenvaltiosta on siirrettävä rahaa muihin jäsenvaltioihin. En ole nyt ihan varma, voiko tämä todella olla oikea ratkaisu. todella vetoaisin nyt realismin puolesta. Ja sen puolesta, että puhutaan ihan täsmällisesti, kun puhumme tulevaisuudestamme. Me puhumme siitä, että hiilikaivoksista voi tulla turistinähtävyyksiä tai museoita. Ajatelkaa, miten paljon näitä kaivoksia on ja kuinka paljon museoita tarvitsemme. Tuskin ihan näin montaa hiilikaivosmuseota, kun tällaisia museoita varmasti on jo jäsenvaltioissa. Ihmiset ovat menettävässä työpaikkojaan ja sanomme, että he voivat ryhtyä yrittäjiksi, perustaa yrityksiä. Mutta samanaikaisesti tiedot osoittavat, että 80 prosenttia yrityksistä menee nurin ensimmäisen vuotensa aikana – Eli meidän pitäisi voida nyt selittää Euroopan kansalaisille se, miten pääsemme niihin tavoitteisiin, joista on puhuttu, jota on lupailtu, ja miten rahoitetaan tämä työ, koska pahoittelen, että joudun sanomaan, että minun käsittääkseni tässä ei ole hyvää selitystä nyt tarjolla kansalaisille. Nyt sanotaan vain, että hiilestä on luovuttavaa. No ihan hyvä, näin voidaan sanoa, mutta meillä ei ole vaihtoehtoa. Ei vaihtoehtoa niille ihmisille, joihin tämä vaikuttaa, tämä siirtymä. Kuten puhujamme täällä tänään ovat aivan oikein sanoneet, puhujan sadoista tuhansista kansalaisista, eikä näitä työntekijöitä yhdessä yössä voida siirtää yhdeltä alalta toiselle, joten vetäisin tämän johtopäätöksen. Me olen päättänyt nyt tuota vanhan talomme, koska se on ruma, ei enää miellytä meitä ja nyt on päätetty rakentaa uusi talo. No ihan hyvä, mutta puhutaan nyt rehellisesti. Meillä ei ole nyt oikeastaan varaa muuhun kuin perustukseen ja kukaan ei tiedä, mitä sen jälkeen tehdään. Kiitos. Merci beaucoup, cher. Kiitoksia kovasti, hyvä varapuheenjohtaja. Nyt annan puheenvuoron kollega Pudalle. Domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc și vorbitorilor în această după... Kiitos paljon. Tänään on käyty hyvin mielenkiintoista keskustelua. Aluksi haluaisin todeta, että usein huonot äh, hankkeet näyttävät alkuun hyvältä. Komission ehdotus en tiedä, pitäisikö se nyt suoralta kädeltä hylätä tai, tai laittaa hyllylle odottamaan, koska rahaa ei ole riittävästi, koska sel- ei voi rakentaa taloa, jos, jos rahaa ei ole. Tämä 7,5 miljardia, mistä on puhuttu täällä, eh, tämän piti tulla monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelta, mutta – kun ei ole vielä sovittu eh, rahoituskehyksessä näiden muiden politiikkalohkojen rahoituksesta. No, pitääkö meidän hyväksyä, että kohesiosta ja maataloudesta leikataan tämän takia nyt? Ne, nehän ovat nyt jo vaikeuksissa. Täytyy ottaa, tätä emme voi hyväksyä. Pitää tehdä tämä todella selväksi. Olemme puhuneet sosiaalisesta ulottuvuudesta. Toki se on hyvin tärkeä. Ihmiset tarvitsevat eh, rahaa eläkseen. Näimme kalvoilla tänä iltapäivänä tietoja kaivosalueilta. Ei puhuttu niistä alueista kuitenkaan, jotka ovat kaivosalueiden lähistöllä. Ei puhuta tästä tärkeästä asiasta. Jos suljemme kaivoksen 3,7 prosenttia sähköverkon energiasta tulee nimenomaan kaivoksista. Millä tämä siis korvataan? Me tarvitsemme Romaniassa tätä sähköä. Me, meillä ei tuule koko ajan eikä aurinko kaiken aikaa paista. Me tarvitsemme sähköä. Millä tämä sähkö sitten tuotetaan? Ja tässä sitten ollaan Euroopan parlamentissa ja puhutaan kaasusta ja niin edespäin eh, tämän siir- siirtymäkeskustelun aikana. No mitä, halutaanko, eh, eh, investoidaanko näihin teknologiin vai ei? Siis jatketaanko kehitystyötä vai ei? Mistä me saamme sähköä mistä energiaa saadaan, millä sitä tuotetaan tulevaisuudessa. Eikö nyt kannattaisi investoida teknologioihin sähkön tuotannon ympärillä ja tätä myötä eh, eh, vähentää hiilen käyttöä. Emme ole mitään jumalia. Meidän täytyy nyt, joten meillä ei ole kaikkia valtaa maan päällä mitä sitten, kun, kun kaivossektori on hoidettu, niin me aletaanko sitten leikata oikealta ja vasemmalta? Mitä me teemme näille sektoreille? Ja meidän täytyy miettiä rahoitusta, mistä nämä rahat tulevat. Ja meidän täytyy ajatella, että mikä, mikä korvaa sitten eh, ne lähteet, joilla nyt tuotetaan sähkö? Merci. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi perässä. Presidente, eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille esittelijöille ja asiantuntijoille, jotka ovat puhuneet oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Samoin kuin muut kollegat, olen huolissani rahastosta sen kautta, että tar- sen tarve on tiete- kuitenkin selvä. Me, meidän, me siirrymme eh, eh, me siirrymme kohti hiilet, vähähiilistä taloutta ja me tarvitsemme tämän rahaston. Ja sen täytyy siis olla oikeudenmukainen, mutta tällä hetkellä tämä rahasto rankaisee niitä, niitä Euroopan alueita, jotka ovat jo tehneet kotiläksynsä. Espanja, minun alueeni Asturias tai, tai muut alueet, jotka näkyvät tuolla kartoilla, Aragon, Kastialle on, nämä alueet ovat tehneet paljon työtä eh, nimenomaan kaivosalueilla, jotta voitaisiin sulkea hiilikaivokset. Viimein, viimeinen eh, hiilellä käyvä voimala on nyt suljettu. Ja se tämä aiheuttaa sitä, että meillä on paljon enemmän työttömyyttä, meillä on paljon enemmän nuorisotyöttömyyttä ja tämä myöskin vaikuttaa väestökatoon. Ja minusta olisi mukava ajatella, että taloudellinen siirtymä ei vaikuttaisi työllisyyteen ja väestöön, mutta selvästi minun maassani näin on kuitenkin ollut asianlaita. Ja oikeudenmukaisen siirtymän ää, äh, ää, äh, äh, rahaston täytyisi ottaa huomioon väestökato, nuorisotyöttömyys, työttömyys ja on siis näitä aloita, jotka ovat tehneet kotiläksynsä ja joita rangaistaan täytyy myöskin ottaa huomioon kunnianhimo. Nämä rahastot täytyy sitoa eh, selkeisiin siirtymäsitoumuksiin ja, ja eh, hiilestä luopumiseen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja kohesiorahastot liittyvät toisiinsa. No sitten eh, täytyy myöskin, myöskin pohtia eh, valtion tukia ja sitä, ovat, miten ne suhtautuvat oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. Ja myöskin meidän täytyy tosiaan olla huolissamme siitä, miten tässä nyt käy, että, että eh, korvaako oikeudenmukaisen siirtymän rahaston nyt, niin nyt sitten kohesiorahaston. Kiitoksia <laughs> seuraavaksi. Seuraavaksi Kryk. Panie przewodniczący. E, zgodnie z przedłożeniem komisji celem e, funduszu jest... Kiitos puheenjohtaja. Tämän rahaston tavoitteena on mahdollistaa se, että autetaan silloin, kun sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia kohdistuu alueisiin, ympäristön takia. Kyse on kuitenkin tehokkuudesta, siitä miten tehokkaita voimme olla ja miten hyvin voimme menestyä. Mutta saammeko menestystä aikaiseksi, jos meillä on varoja vain 7,5 miljardia? Tämä kysymys on täällä esitetty jo monet kerrat. Minä uskon, samoin kuin monet muut, että tämä on todella pieni rahasumma, jolla ei voi olla aitoa vaikutusta, kun puhutaan oikeudenmukaisesta siirtymän rahastosta. Ja sitten muuten puhutaan luotoista ja kansallisista varoista ja yksityisistä varoista myös. Ja sitten on tietyt säännöt, jotka koskevat pakollista siirtoa puolitoista tai kolmikertaisesti alkuperäinen summa. Kohesio resursseja on leikattu jo verrattuna edelliseen ohjelmointikauteen. Jos leikkauksia tehdään vielä lisää, alueiden ja jäsenvaltioiden on vieläkin vaikeampi päästä kohesiopolitiikan tavoitteisiin. Lisäksi teknologia neutraalius on tärkeä haaste erityisesti kun ajatellaan neuvoston päätelmiä joulukuulta 2019. Jäsenvaltioilla on oltava vapaus päättää siitä, miten ilmastotavoitteisiin päästään hiilestä hyvin riippuvaisissa maissa, kuten Puolassa. Ja ydinvoima voi olla – uskottava vaihtoehto, joten se pitäisi ottaa tässä raastossa myös huomioon. Tässä ehdotuksessa on monia sellaisia seikkoja, joita on otettu esiin täällä tänään, jotka tarkoittavat sitä, että nyt on vielä vaikeampi puuttua tehokkaasti oikeudenmukaiseen siirtymään. Toivon, että komissio on valmis muutoksiin, koska Paljon muutoksia tarvitaan, jotta tästä rahastosta voi tulla menestys. Kiitoksia, Nikola Alavanos. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του ανηλεούς ανταγωνισμού των κολοσσών της ενέργειας και των μεγάλων... Kiitoksia. Tässä kilpailussa energiamonopolien kesken emme voi saada oikeudenmukaista siirtymää tavallisille ihmisille. Tämä pätee kaikkialla Euroopassa, mutta erityisesti Kreikassa. Meillä on alueella asukkaita, jossa energiantuotanto on tärkeä muun muassa Makedoniassa ja muuallakin Kreikassa, joten tämä politiikka jota kutsutaan New Green Dealiksi tai oikeudenmukaiseksi siirtymäksi, niin se ei oikeastaan johda muuhun kuin energiasektorin vapautumiseen. Tämä johtaa siihen, että yksityiset toimijat ottavat ohjat käsiinsä ja kansalaiset maksavat lopulta energialaskun, joka kasvaa ja kasvamistaan. Suuret monopolitkin tulevat esittämään tärkeää roolia uudistuvissa energialähteissä. Huolettaa jo etukäteen miettiä, millä tavalla energiaa rahoitetaan. Ja ja kun ajatellaan vaikkapa ää, tätä ää, öljyliusketta tai muuta, niin mitä sille käy? Monet öljyliusketuotantolaitokset tullaan suljemaan, sulkemaan. Ja kuluttajan asema tässä ei ole todellakaan hyvä. Tietysti erilaisia laitoksia voidaan modernisoida, voitaisiin uudistaa niitä niin sillä tavalla, että saataisiin pienempiä päästöjä. Olisi erittäin tärkeää, että ihmiset mobilisoituisivat oikeisto hallitusta vastaan ja aiempaa Sirisa hallitusta vastaan. Kyllä minä uskon, että me voimme myös luottaa teknologiaan ja tieteeseen niin, että voimme yhdistää toisaalta paikallisen tuotannon ja modernin teknologian, joka kunnioittaa ympäristöä. Uskon, että tämä on mahdollista. Tällä tavalla me emme tulisi riippuvaisemmiksi maakaasusta, jota tulisi sitten hankkia ulkopuolelta. On vain oikein, että perheet ja kotitaloudet saavat sellaisen energiamiksin, joka toisaalta kunnioittaa ympäristöä, mutta ei koidu liian kalliiksi taloutta tulisi voida suunnitella kansallisesti ja keskitetysti. On muistettava, että energia on yhteinen hyvä. Ihmisiä ei pidä alistaa energiaköyhyyteen. Tämä on meille uh-, uhka, joka vaikuttaa Demokleen miekalta. Tämä pelottaa tämä kehitys kotitalouksia ja ihmisiä, koska jos he, ei, heillä ei ole varaa maksaa 500 euron energialaskua kuukausittain, niin, niin koko asuminen on vaarassa. Sitä ei voida hyväksyä. Kiitoksia. Ja Pekkarinen. Arvoisa puheenjohtaja, also in Finnish this time. Kiitoksia erittäin mielenkiintoisista ja antoisista esityksistä – Haluan kuitenkin ystävällisesti osoittaa ja kertoa, että tästä raportista puuttui kokonaan turve. Suomessa turvealaa pinta-alasta on lähes 100 000 hehtaaria. Me tuotamme turpeella lähes 20 terawattituntia energiaa vuodessa. Se on noin yli kaksi kertaa Virossa vuodessa käytettävän sähkön määrä. Ja turve on fossiilinen polttoaine ja myös se tulee ajaa alas. Minä toivon ja tässä erityisesti katson raportööriä, että myöskin turve otetaan huomioon, koska ne ovat aika isot maantieteelliset alueet, joilla tuo määrä, mihinkä viittaan, meillä turvetta tuotetaan. Ja toinen kysymys, tämä oli kommentti, ja nyt kysymys ää, alustajalle, puheenvuoron käyttäjille – hän sanoi että valtion tukisäännöksiä noudatetaan tarkasti kun tämän mekanismin tai just and system fundin voimavaroja käytetään rahoja käytetään. hyvä varmistan vielä tarkoittaako tämä esimerkiksi sitä että kun tällä hetkellä aluepoliittisten tukien koheesiotukien käytölle investointeihin on tietyt prosenttirajat Tietyillä alueilla, vaikka Suomessa ei saa lainkaan tukea investointeihin, onko totta, että myöskään nyt sitten Sastran Sissävandin rahoituksen ollessa kysymyksessä ei voi myöntää, koska valtion säännöt estää sen tällä hetkellä. Miten tämä menee? Ja sama koskee vähän myöskin julkisia hankintoja. Julkisilla hankinnoillakin voidaan auttaa näiden hiili- tai turvealueiden elpymistä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti te esititte kysymyksen valtion tuista. Sekin on erittäin tärkeä kysymys. Ja se on otettava huomioon meidän mietinnössämmekin. Ja sitten Stefan Bijou. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kaikille hyvin korkealaatuisista puheenvuoroista. Olen kuullut useita huolia ja tässä keskustelun vaiheessa meidän tulisi ehkä avata ikkuna optimismille. On vaikeaa löytää ratkaisuja, jotta voisimme onnistua tässä energiasiirtymässä. Me tiedämme, mitä on vaakalaudalla, me tiedämme, minkälaisia vaikeuksia on. Ja jokainen tietysti joutuu esittämään kysymyksen uudistuvista energialähteistä. Pohjoisessa, idässä, lännessä ja etelässä me yritämme löytää ratkaisuja, vaihtoehtoisia, vaihtoehtoja hiilelle – olipa kyse sitten aurinko, auringosta, tuulesta tai mistä tahansa. Ja erittäin hankalaa tämä on merentakaisilla alueilla, erityisesti Ranskan merentakaisilla alueilla on onnistuttu jo käyttämään tuulivoimaa ja aurinkovoimaa ja myös geotermista maalämpöä. Olisi hyvä, jos me voisimme yhdessä rakentaa näitä ratkaisuja vaihtoehtoisiksi energialähteiksi. Usein kuullaan, että Eurooppa voi olla ratkaisu Eurooppa voi olla ratkaisu merentakaisille alueille, mutta tässä tapauksessa ehkäpä merentakaiset alueet voivat olla ratkaisu Euroopalle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Robe. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Todellakin. Ensin haluaisin kiittää komission huomion yhteen asiaan. Liettua on mainittu tässä NUTS 2 alueiden yhteydessä jo vuonna 2016. Tämä on merkittävä seikka kun ajatellaan oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa JTF. Pitää välttää virheet tulevaisuudessa. Tavalla tai toisella tämä kehitys lähtee nyt liikkeelle ja meidän on hyödyttävä mahdollisimman hyvin kaikista näistä prosesseista, joiden pitäisi edistää Euroopan unionia kokonaisuutena ja yksittäisiä alueita. Komission esittänyt hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, mutta rajoitussumma on vasta kuvitteellinen, kun meillä ei ole tehty monivuotisten rahoituskehysten päätöksiä. Olisi kyllä hienoa, jos voitaisiin saada selkeä käsitys rahoitusmahdollisuuksista pidemmälle kaudelle kuin seitsemälle vuodelle – Ainoastaan näin voidaan suunnitella vakavasti otettavia investointeja. Mikä on tässä komission kanta? Lisäksi uskon, että meidän pitäisi rakentaa sen kokemuksen varaan, jota meillä on tällä hetkellä. Meillä on alueita Euroopan unionissa, joissa ydinvoimalat on suljettu ja silloin jouduttiin alueellisesti ratkomaan valtavia ongelmia, joissa onnistuttiin ja tämä kokemus olisi otettava nyt huomioon. Samantyyppistä kokemusta meillä on Liettuassa, kun luovumme oman ydinvoiman tuottamisesta. Ja haluaisin painottaa, että tällaisissa tapauksissa alueella on tärkeää lähteä valmisteleviin toimiin, koska meidän valmistelevan työmme kautta voidaan huolehtia siitä, että sosiaaliset ongelmat eivät kasva niin suuriksi. Meidän on nyt ajateltava alueiden aitoja tarpeita. Ehkä se, mitä alue tarvitsee tänä päivänä, ei ole samaa kuin tarpeet 10 tai 15 vuoden kuluttua. Eli meidän on katsottava laajemmin alueita. Ehkä voitaisiin ajatella vienti-tuonti järjestelmiä esimerkiksi ja ajatella näin tiettyjen alueiden tuotantokapasiteettia ainoastaan näin – jokainen alue voi selvitä, eikä käy niin, että ihmiset joutuvat muuttamaan alueita pois, siirtymään muille alueille. Lisäksi olen sitä mieltä, että kollegat ovat esittäneet monia mielenkiintoisia kysymyksiä. Meillä on paljon työtä edessämme. Kiitoksia kovasti. Ja vielä kaksi puheenvuoroa. Sitten on suljettava luettelo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 Äh, Green Deal on tulossa, meillä on hienoja tavoitteita, mutta ei välttämättä rahaa eikä äh, konkreettisia ratkaisuja. Olen iloinen, että saatoin osalli, osallistua tähän ähm, kokoukseen, koska Envivaliokunnassa me emme näin syvällisesti näitä asioita ole pohtineet. Jotkut ovat sanoneet, että tästä ehdotuksesta puuttuu syvällisempää analyysiä. Meidän täytyy siis me puhumme kovasti nyt täällä sosiaalisista ulottuvuuksista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja muista, mutta asetu, asetusta kun lukee, niin mitään tällaista siellä ei näy. Minä itse tulen Puolalla, Puolasta alueelta, jossa oli paljon hiilikaivoksia, ne suljettiin jo 98 mm, tai 90-luvulla, mutta edelleenkin meillä on taloudellisia vaikeuksia. Minun kaupunkini on konkurssissa huolimatta Puolan hallituksen investoinneista. Siellä on investoitu kaikenlaisiin hankkeisiin. No 7,5 miljardia on se luku, jonka olemme kuulleet, ja pitäisi saada tuoretta rahaa, mutta itse asiassa tämä on sellaista rahaa, jota on siirretty muisista, mu- muista äh, hankkeista. Itse asiassa me tässä viilaamme itseämme silmään. Me emme kuuntelee jäsenvaltioita, jotka pyytävät meitä tekemään laskelmat uudestaan. Jäsenvaltioiden valtiovarainministerit haluavat selkeät laskelmat kaikesta. Joten me tässä vähän todellakin petämme itseämme kun me haluamme toimia. Me olemme todella iloisia, kun meillä on tämä ää, mobiliteettipaketti ja et cetera, mutta sillähän me teemme vain hallaa monille kuljetusalan työntekijöille. Plus ehkäpä lisäämme vielä hiilidioksidipäästöjä entisestään. Me olemme todella huolissamme maataloudesta, mutta viljelijät joutuvat lopettamaan koko viljelytoiminnan. Samanaikaisesti täällä allekirjoitellaan sopimuksia Merkosurin kanssa. Väitetään, että asiat vain jotenkin ihmeellisesti hoituvat itsestään. Me, nyt me puhumme energiaintensiivisistä aloista, joiden ja me puhumme ja samalla sanomme, samalla, samalla käsketään lopettamaan tuotantoa, tavallaan kehotetaan ostamaan Kiinasta akkuja ja muita osia. Meidän täytyy olla pragmaattisia – Muuten meille vain nauretaan, vaikka meidän pitäisi olla johtoasemassa. Kiitoksia kovasti. Ja sitten seuraava puhuja. Ja, ja. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, wątpliwości. Pu- e, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minulla on epäilykseni tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ehdotuksesta. Tämä budjettineutraaliusvaade on erityisen outo. Me, mehän tarvitsemme keinoja tietenkin oikeudenmukaiseen siirtymään. Jos ajatellaan neuvoston päätelmiä, joissa sanotaan, että jäsenvartiot ovat vapaat etsimään Eh, omat keinonsa ilmastoneutraaliuteen pääsemiseksi. Puola on hyvin hiiliriippuvainen, se tarvitsee oikeudenmukaiseen siirtymään menestyksekkäitä eh, hyviä työkaluja ja ehkäpä eh, ydinvoima on sellainen. Me emme saa siirtää yhteisestä maatalouspolitiikasta ja kohesiorahastosta rahastosta tähän siirtymän rahastoon. Se, että kaksi miljardia eh, tämä ehdotus, joka, eh, josta puhuttiin, mikä on jäsenvaltioiden kanta, niin se todellakaan ei ole riittävä. Se vaatimus, että siirrettäisiin nyt varoja – tähän rahastoon. Se olisi vain hyväksyttävää siinä tapauksessa, jos toimitaan hyvissä ajoin, kun suunnitellaan ilmastotoimia. Mutta kun pyritään lievittämään eh, kielteisiä taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, eh, mutta meidän täytyy toimia rakenteellisesti. Kiitoksia. Ja ihan lopuksi annan puheenvuoron vielä Nina Södiklasille, joka jo kerran puhui, ja sen jälkeen annan puheenvuoron kullekin asiantuntijalle viideksi minuutiksi. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, jos ette, niin ö, sekin sopii. Ja sitten vielä komissiolle pitäisi jäädä aikaa ö, vastata yleisesti plus vielä loppupuheenvuoro esittelijälle. Ich werde auf Deutsch äh, sprechen. Puhun saksaa, koska tämä ei ole kommentti ainoastaan yhteen asiaan, vaan kolmeen. Ensin tämä liittyy valiokuntaan, sihteeristöön ja puheenjohtajaan. Haluaisin sanoa, että tämä oli valtavan suuri keskustelu, mutta tämä johti vähän tällaisen puheenvuorojen jakoon, että tämä ei ollut ehkä aitoa keskustelua. Eli miten voisimme tulevaisuudessa, tätä pohdin puheenjohtaja, keskustella enemmän, ei niin paljon puheita. Mielenkiintoista kuulemista täällä tänään kuitenkin oli. Pari seikkaa. Ensinnäkin, jos haluamme ratkaista ongelmia, ei pitäisi pureutua kiinni menneisyyteen. Emme halua pidättäytyä menneisyydessä. Meidän on katsottava tulevaisuuteen ja löytää tulevaisuuteen sopivia ratkaisuja. Ja siksi haluaisin muistuttaa jäseniä täällä valiokunnassa siitä, että me parlamenttina olemme tehneet päätöksen. Olemme päättäneet, että mahdollisimman nopeasti luovutaan kaikesta fossiilisesta polttoaineesta. Eikä voida ajatella, että yksittäisissä valiokunnissa aina sanotaan, että mutta tuosta se ei nyt käy ja tässä se on liikaa. Meidän ei pitäisi sanoa, mistä haluamme pitää kiinni, vaan haluamme olla muotoilemassa tulevaisuutta. Monet kollegat kuitenkin, jotka puhuivat näitä asioita, ovat pitkälti jo lähteneet. Mutta yksi kollega on vielä, jolle haluaisin esittää kommentin. Jäsen Bösu tulevaisuuden teknologiasta. Se, mitä siirtymän kautta voidaan saada aikaan, on se, että todella muotoillaan tulevaa vientiä. Saksalaiset ovat valmistaneet parhaita mahdollisia aurinkopaneeleja, vieneet niitä. Ja sitten, kun tukea ei enää ollut, teollisuus selviää entistä huonommin ja nyt kaikki aurinkopaneelit ovat pian kiinalaisia. Muuten olisimme voineet ylläpitää Saksaa edelleen tärkeänä vienä. Entä sitten tuulivoima? Pohjoismaissa on hyviä esimerkkejä siitä ja tuulivoimaloita viedään Pohjois-Amerikkaan, kaakkois ja siellä katsotaan, mitä eurooppalaiset tekevät, koska eurooppalaisilla on kokemusta, siellä on investoitu, siellä tiedetään, missä mennään. Ja sitten se olisi pereskolika myös lähtenyt valitettavasti, mutta Aragonissa juuri on hanke, jossa eurooppalaiset tutkijat yhdessä pyrkivät rakentamaan niin jonka kautta päästään eteenpäin vetyteknologiassa. Tätä voitaisiin myydä Afrikkaan, Kiinaan, Aavikossa voitaisiin käyttää tätä myös Amerikassa. Meidän pitää katsoa tulevaisuuteen ja tätä kautta voidaan puuttua tähän ongelmaan. Ei näin, eikä näin vain osoittaa, että tässä ja tuossa on ongelmia. Ja vielä edustaja kruk ydinvoimasta, kun tämäkin esitetään usein. Hyvät ihmiset, kyse on siitä, että nopeasti päästään nyt eteenpäin. Jos ajatellaan tuoreinta englipointin voimalaa yhdistyneessä kuningaskunnassa, tätä rakennettu 15 vuoden ajan, se ei ole vieläkään valmiina ja miljardeja on kulunut jo hukkaan. Jos tällä tapaa halutaan energiamuutos saada aikaiseksi, niin vuonna 2050 käytetään hiiltä edelleen. Eli nyt ei pitäisi puhua enää ydinvoimasta, vaan katsoa tulevaisuuteen, jotta meillä voi olla huomisen teollisuutta Euroopassa. Kiitos. Bien. Bon, tu regrettes les, les... Niin, olet ehkä pahoillasi siitä, että puhuit pitkään, mutta no, meillä on nyt vielä vartti aikaa ja se on ihan selvää, että kun tällaisia keskusteluita järjestetään, niin tästä tulee tällaista ajankäytöllistä ongelmaa. Niin, me olemme yhteislajin säätäjiä ja myös meillä on vastuu kannettavanamme tästä JTFstä. Ja toki komission ja komissionkin täytyy kantaa vastuunsa. Ja juuri sen vuoksi me käymme tätä keskustelua. Siksi me käymme tätä keskustelua. Me olemme vasta tämän koko prosessin alussa. Tämä keskustelu on ollut jo äärimmäisen kiintoisa. Mm, tämä ensimmäinen keskustelu on ollut erittäin kiintoisaa nähdä, minkälaisia näkemyksiä, miten erilaisia näkemyksiä täällä on ollut, mutta monet ovat, lähes kaikki ovat olleet hyvin vakavalla mielellä mukana tässä keskustelussa. Nyt annan puheenvuoron kahdeksi minuutiksi sosiaali- ja talouskomitean edustajalle – ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa olemme jo päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että te tulette olemaan myös mukana suuressa määrin tässä, tässä JTF-asiassa. Annan teille nyt puheenvuoron. Sì, grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun italian kieltä. Minä todellakin edustan komiteani toista ryhmää. Täällä on jo paljon sanottu ja tietysti mekin hyväksymme komission Green Deal-hankkeen ja olemme innoissamme siitä, mutta meilläkin on kysymyksiä, jotka liittyvät tähän hankkeeseen, sen tiettyihin osiin. Kaiken kaikkiaan me toivomme, että tämä JTF-rahasto ei rajoittuisi rahoittamaan vain hiilestä eron hankkiutumista, vaan muitakin ulottuvuuksia, koska ja meitä huolettaa todella se, että e-, e-, Euroopan sosiaalirahaston ja EAKRn varoja leikataan se on meillä suuri huoli. On selvää, että valvontaa täytyy toteuttaa jatkuvasti, täytyy jatkuvasti pitää silmällä resursseja. On valvottava, että resursseja ei mene sellaisiin kohteisiin, jotka eivät ole täysin selkeitä. Ja yhden asian haluaisin sanoa tässä kohtaa. Moni, monet muut asiat on jo sanottu. Olemme sitä mieltä, että tiettyjä toimia tulisi yhdenmukaistaa. Mehän elämme nyt globaalissa taloudessa, jossa kaikki liittyy ta- kaikkeen. Ja jos vaikka Tsekissä, tse, tsekin tasavallassa otetaan pois käytöstä yksi hiilikaivos, niin se saattaa johtaa siihen, että firma, joka tuottaa Ähm, kaivostoiminnan raaka-aineista tuotteita, se saattaa sijaita vaikkapa Alankomaissa ja tällä on seuraamuksia työllisyyteen sitten Alankomaissakin. Eli tarvitaan mm, toimia, eh, jossa, joiden me otetaan huomioon se, että se mitä tapahtuu yhdellä alueella, eh, niin sillä saattaa olla vaikutuksia toiselle alueelle, toisen alueen asukkaille. Voi käydä niin, että nämä toisen alueen työntekijät eivät välttämättä sitten saa samankaltaista apua, uudelleen suuntautumisapua, uudelleen kouluttautumisapua, etc. Joten olemme sitä mieltä, että vaikka valtioiden myöntämässä avussa jossa näkyy jo jonkin verran joustavuutta, niin me tarvitsemme aivan erityistä joustavuutta, koska eteen saattaa tulla yllättäviäkin, ennakoimattomiakin tapahtumia. Ja me tiedämme, että kestävällä kehityksellä ja ilmastotoimilla on tietysti myönteisiä vaikutuksia sellaisiakin vaikutuksia, jotka johtavat säästöihin ja alueiden johtavat alueiden konversioon. Se on kaikki hyvä asia, mutta mm, on otettava huomioon myös kaikki ne tekijät, jotka johtuvat vaikkapa vakaussopimuksesta ja niin edespäin. No tässä oli lyhyestä virsikaunis-tyyppisesti minun huoleni. Me tulemme käsittelemään näitä asioita vieläpä omassa täysistunnossamme ja erityisesti meitä kiinnostaa, me olemme tekemässä matkan, tai meitä kiinnostaa erityisesti Makedonian tilanne. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti ja pyydän tietysti, että meidän esittelijämme ovat teidän kanssanne tekemisissä. Tämä työ on hankala. Ja nyt antaisin puheenvuoron komissiolle viideksi minuutiksi ja sen jälkeen kuulemme esittelijöitämme. Thank you, Chair. Um, this is indeed um, very... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todella eh, mukavaa teiltä. Todella tässä on tullut paljon asioita esille. Puhun vain muutamasta seikasta, koska uskon, että eh, tässä on kyseessä eh, laajemminkin koko unionin energiapolitiikka, kauppapolitiikka, ympäristöpolitiikka, Eh, ja ne menevät paljon pidemmälle kuin pelkästään tämä rahastoa koskeva ehdotus. Mutta jos haluatte eh, jotakin täsmennyksiä, niin sen me voimme hoitaa kahden keskisesti. Ensinnä tämä oikeudenmukaisuus, tämän eh, rahaston oikeudenmukaisuusluonto, sitä on kritisoitu minä haluaisin korostaa sitä ulottuvuutta, että tämä rahasto on samanlainen kuin rahasto. Se on tulevaisuuteen suuntautunut, sitoumukseen perustuva eh, väline. Sen tulokset nähdään tulevaisuudessa. Siinä, siinä ei palkita eh, menneistä toimista, vaan, tuleva, vaan halutaan tulevaisuutta eh, koskevia tuloksia. Kohesiopolitiikka myöskin keskittyy haasteisiin ja, ja voimavaroja suunnataan liittyen nimenomaan niihin haasteisiin, joita jäsenvaltioilla tietyillä alueilla on. Ja sama logiikka on nyt tässä siirtymärahastossa. 30 prosenttia voimavaroista, jotka on ehdotettu oikeudenmukaisen rahas, äh, siirtymärahastossa ja, ja, ja ehdotetaan, että ne menevät kohesiomaihin ja, ja niihin maihin, joissa eh, BKT on unionin keskiarvon alapuolella. Oikeudenmukaisuus. Toteaisin sen, että kohesiopolitiikka kunnioittaa eh, valtionapusääntöjä, jotka ovat voimassa – Tämä ehdotus ei mitenkään muuta valtionapupuitteita, joita, jotka ovat tällä hetkellä voimassa. Valtio, valtionapupuitteitahan ollaan myöskin uudelleen tarkastelemassa ja, ja valtioiden ohjeet on uudistettu ja meillä on e, e, harkinnassa erilaisia ajatuksia, esimerkiksi e, e, ja tämä on selitetty tiedonanto, joka koskee kestävän Euroopan rahoitusta, mutta alueellinen valtion avun muoto eh, on saman logiikan mukaista kuin sopimuksissa on määritelty. Kohesiopolitiikka ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston välinen suhde. Kuuntelin huolenaiheita, joita täällä esitettiin, ja oli hyvin mielenkiintoista kuulla että tässä on kahdenlaista ajattelua. Toisaalta ollaan huolissaan siitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tekee samaa, mitä kohesiopolitiikka, eikä saada lisäarvoa. Ja toisaalta oltiin sitä mieltä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tekee jotakin ihan erilaista ja tyhjentää kohesiorahaston varat. Komission kannalta pitäisi ymmärtää tämä rahasto kohesiopolitiikkaa täydentävänä. E, kohesiopolitiikassa, jossa, jossa on erikoistumistrategiat ja myöskin politiikkalohkon tavoitteet, jotka liittyvät energiasiirtymään elementtiin. Ja tähän liittyy myöskin sosiaaliseen e, inkluusioon liittyvä infrastruktuuri ja tämä kaikki liittyy jo kohesiopolitiikkaan. Ja tässä siirtymärahastossa nyt on tärkeää, että saadaan sen kattoalue, eh, eh, soveltamisala eh, oikein määriteltyä. Ja täytyy tarkastella nyt, mitä ollaan ehdottamassa komission kannalta – meillä on noin 30 et, tällaisia ala-aluetta, sektoraalista, alu, alasektoraalista aluetta. Ja kun, jos ajattelette alueiden välistä tasapainoa, niiden tulee toimia tämän tekstin pohjalta. Ja tässä suhteessa haluaisin muistuttaa myös, että tässä rajoitutaan eh, rajoitetaan tämän ehdotuksen toimintaa. Tämä välinehän on parhaimmillaan joustava. Eh, meillä on erilaisia, erilaisia alueita, joissa on hyvin erilaisia haasteita ja sitten kun rajoitetaan tätä poliisimiksiä, toimintakeinojen käy, politiikan keinoja, niin, niin silloin tilanne saattaa olla niin, että tämä on, ei, on, ei ole optimaalista. Oui, je, je, vous pourriez, je sais, continuer encore. Niin, voisimme tietysti jatkaa pidempäänkin. Useita kysymyksiä on tosiaan esitetty ja vastauksiakin on syytä kuulla. Ja kun parlamentti tätä työtään tekee, niin on tietysti vain oikein, että myös esittelijä saa ää, mahdollisuuden puhua. Puheenjohtajahan tässä lopulta päättää, kelle annetaan puheenvuoroja. Kelle annetaan puheenvuoroja. Manolis, ole hyvä. ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την άτια οργανωμένη αυτή συζήτηση, η οποία μας έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες, μας έκανε πιο πλούσιους σε γνώσεις και ιδέες. Kiitos. Me olemme oppineet paljon. Olemme kuulleet monia ideoita ja todellakin on tärkeää katsoa kollegoiden kanssa, mitä näkemyseroja meillä on. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tulevaa työtämme. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia, myös asiantuntijoita. Me perustamme nyt tulevan työmme tämän keskustelun varaan. Ensinnä Ensimmäisenä huomiona kai voidaan sanoa, että meillä on tässä huolia vielä esittelijällä, varjoesittelijällä ja useilla puhujilla. On tärkeää, että voimme seuraavaksi laatia tekstin, joka vastaa meidän yhteisiä kantojamme ja lähteä sitten neuvotteluihin kolmikantoihin myös, jotta saadaan – vietyä eteenpäin tätä vihreän kehityksen ohjelmaa, suuria tavoitteita, jotka näkyvät vuonna 2050. Tämän pitää näkyä nyt mahdollisuutena, ei vain ongelmana eri alueille. Ja näin on toimittava tietyissä puitteissa. Ja näitä puitteita käsitellään nyt myös neuvostossa, koska pohditaan Euroopan unionin budjettia – Onko se riittävä 1 prosentti, 1,1 prosenttia vai vielä enemmän? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, niin siellä liittovaltion tasolla on paljon pienemmät tavoitteet, mutta heillä olisi suurempi budjetti käytettävänä. Ja haluaisin mielelläni kuulla myös täällä työskentelevien kollegoiden kantoja. Jokainen on nyt sanonut tällä, että 7,5 miljardia on hyvin pieni summa. Yksi pilkku kolme. Pääsemmekö silloinkaan riittäviin varoihin? Tästä keskustelemme varjoesittelijöiden ja muiden kesken. Miten pitkälle parlamentti on valmis menemään? Mikä on meille kynnys? Hyvin tärkeä oli se ajatus, että tämä on nähtävä mahdollisuutena yritysmaailmassa. On osoitettava muulle maailmalle, mitä me haluamme tehdä. Ja tärkeää on todella, että ketään ei jätetä yksin tai jälkeen. Ja siksi tarvitaan rahaa. Ei niin, että rahaa otetaan muista rahastoista, vaan rahan on oltava tuoretta. Kiitos teille kaikille, puheenjohtaja. Minä aion olla kaikkien tahojen kanssa läheisessä yhteistyössä, myös talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa. Tämä on tärkeää yhteistyötä. Ja toivon, että Euroopan parlamentti lopulta saa selvitettyä, mitkä valiokunnat osallistuvat missäkin muodossa ja saamme näin hyvän tuloksen aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Toivotan teille onnea ja menestystä työssänne. Saatte koko valiokuntamme tuen. Johtopäätöksiä tästä keskustelusta vielä ei tehdä. Meillä on muitakin mahdollisuuksia keskustella. Haluan vain kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tämän työpajan kulkuun. Tämä oli oikein ja laadukasta keskustelua. Haluan myös kiittää temaattista osastoa B. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Siitä on ollut suuresti työtä, hyötyä meidän työssämme. Työssämme yhteislainsäätäjinä ja haluan kiittää myös molempia kom- komiteoita ja tulkkeja. Kiitän teitä kaikkia siitä, että olitte läsnä näin lukuisina tänään iltapäivällä.